Aloitamme nyt kokouksemme, jospa siis voisitte istuutua paikallenne. Nous allons commencer notre réunion. Aloitamme siis kokouksen ja pyydän, että istuudutte paikoillenne. Monsieur le commissaire. Arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Aivan ensiksi haluaisin toivottaa teidät kehitysyhteistyövaliokunnan nimissä tervetulleeksi tähän parlamenttien väliseen kokoukseen, jossa ovat mukana myöskin kansalliset parlamentit. Tässä käsitellään kehityspolitiikan johdonmukaisuutta sekä avunantajien koordinointia – me keskustelemme Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien yhteistyöstä tällä alalla. Minä olen kehitysyhteistyövaliokunnan puheenjohtaja Eva Joli ja minulla on suuri kunnia ottaa tänään vastaan kansallisten parlamenttien valtuuskunnat, jotka tänään ovat tulleet paikalle par- Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien valiokuntien yhteiskokoukset ovat hyvin tärkeitä näinä talouskriisin aikoina, varsinkin kun ulkoisen avun budjettia on kovasti leikattu. Me tarvitsemme yhteisiä ajatuksia ja meidän on pyrittävä yhdenmukaistamaan tai yhteensovittamaan toimiamme se on todella tärkeää nyt, kun meidän on tehtävä enemmän, mutta vähemmillä resursseilla. Tämän takia kokouksemme aihe on mielestäni todella hyödyllinen meille kaikille. Toivon, että tämänpäiväisten keskustelujen seurauksena voimme paremmin hyödyntää yhteisiä toimia ja tiivistää yhteistyötä parlamenttiemme välillä. Ja tämä lisäisi myöskin kansallisella tasolla ja EU-tasolla toteutettujen poliitikkojen johdonmukaisuutta kehitysyhteistyön ja avunannon alalla. Esityslistaan sitten tämä kokous on jaettu kahteen osaan. Ensimmäistä johtaa kollega Charles Görens. Siinä käsitellään kehityspolitiikan johdonmukaisuutta EU:ssa. Ensimmäisessä osassa kansallisten parlamenttien edustajat voivat esitellä hyviä esimerkkejä kehitysyhteistyöpolitiikan alalta. Ja ne esimerkit toivottavasti myös herättävät keskustelua täällä. Toista osaa johtaa Guy Mitchell. Siinä käsitellään politiikkoja ja välineitä, joilla voitaisiin kehitysyhteistyöpolitiikan johdonmukaisuutta lisätä EU:ssa, jotta voidaan myös kehitysavun tehokkuutta lisätä. Pat Brin on myöskin paikalla. Hän on Irlannin parlamentin ulkoasioiden ja kauppapoliittisen valiokunnan puheenjohtaja. Me käsittelemme siinä sitten lopussa näitä molempia aiheitamme. Ennen kuin annan puheenvuoron komission jäsen Piivalksille, haluaisin korostaa sitä, että kehityspolitiikan johdonmukaisuus ei koske pelkästään kansallisia ja EUn poliitikkoja, vaan se koskee kaikkia EUn ja jäsenvaltioiden ulkopuolella toteutettavia poliitikkoja. Kaikista suurin tai selkein esimerkki tämä koskee Norjaa, Esimerkiksi Norja perusti hyvin tärkeän metsän tuhoamisen vastaisen rahaston. Siinä oli varmaan miljardi dollaria mutta samanaikaisesti sitten norjalaiset omistavat osakkeita sellaisista yrityksistä, joka rakentaa Amazonin metsiin patoja, mikä sitten entisestään lisää metsän tuhoutumista. Eli te näette, että tässä ovat todellakin vastakkain kehitysyhteistyöpoliittiset ja taloudelliset edut, ja tähän meidän pitäisi puuttua, tätä meidän pitäisi muuttaa. Siksi me olemme täällä. Saksalaiset, itävaltalaiset, norjalaiset yritykset, niidenkin täytyy noudattaa ympäristön suojelun arvoja. Arvoisa komission jäsen Piibals, olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitos. Ja arvoisat parlamentin jäsenet, arvoisat kansallisten parlamenttien jäsenet, hyvät naiset ja herrat. On todellakin kunnia olla täällä parlamenttien välisessä kokouksessa, koska se on todellakin mahdollisuus yhdistää voimia, kun halutaan hoitaa kehitystä teille, jotka olette kehitysavun puolesta puhujia, niin minun ei tarvitse pitkään esitellä asiaa, mutta painottaisin kuitenkin jälleen kolmea mielestäni tärkeää asiaa. Ensinnäkin rauhaa ei ole ilman kehitystä. Ja kun ei ole kestävää kehitystä, ei ole myöskään ympäristöllistä kestävää kehitystä, ei ole myöskään kukoistusta vaurautta ilman sitä. Sen vuoksi kehitysyhteistyö on niin tärkeää, koska siitä saadaan kaikille meille kestävää tulevaisuutta. Tässä mielessä tämän päivän keskustelu koskettelee kahta tärkeintä asiaa nykyisessä EUn kehityspolitiikassa. Esittelisin muutamia lukuja, jotta ymmärrätte sitoumuksemme määrän. Maksuina viime vuonna 2012 siis komission kautta oli 9 miljardia euroa. Yksi miljardi on humanitaarista apua. Siis kahdeksan miljardia menee sitten yhteisön kautta Tämä tarkoittaa, että koordinaatio on todellakin avainasemassa, jos halutaan saavuttaa kestäviä tuloksia ja kehys niille. Toisesta näkökulmasta, jos nyt tätä 8 miljardia verrataan sitten energiainvestointitarpeisiin Afrikassa, joka olisi noin 50 miljardia vuodessa, Eli kuitenkaan, kuitenkin kehitysmaiden tarpeet ovat vieläkin suuremmat, eli täytyy löytää muita lähteitä kehitykselle. Yleensä nähdään, että kotimaan resurssit ovat tärkeällä siellä. Se onkin koherenssin kannalta tärkeää. Mutta toinen asia on se, että, että miten EUn kauppapolitiikka, maatalouspolitiikka, kalastus – myöskin lähestymistapamme globaaleihin asioihin, niin vaikuttavat kovasti myöskin maiden mahdollisuuksiin päästä kehityspolulle. Kehityspolitiikan eh, johdonmukaisuus muiden politiikkojen kanssa voisi kuitenkin, vaikka se kuulostaakin yksinkertaisella, voi saada aikaan enemmän kehitystä kuin suora kehitysapu. Eli tämän päivän asiat liittyvät kovinkin paljon maksuihin, joita menee kehitysmaille, mutta samaan aikaan uskon, että meidän pitäisi selkeästi ymmärtää, että ilman koordinaatiota EUn ja muiden kumppanien välillä ja ilman, että harkitaan johdonmukaisuutta vakavasti, emme voi odottaa, että kehitysrahasto sinällään tai, tai yksinään saavuttaisi olennaista lisäarvoa. Se, mitä koordinoimalla yritetään saavuttaa, liittyy läheisesti niin kutsuttuun yhteiseen ohjelmointiin. Sen ydin on se, että otetaan kehitysmaan kehityssuunnitelma ja sitten sopeutetaan oma kehitysstrategia – kehityssuunnitelmaan ja sen lisäksi yritetään todellakin tehdä työtä EUn sisällä sen puolesta, että olisi sama tuloskehys ja sama kehitystahti. Poliittisessa mielessä kollegat ovat kaikki tätä tukemassa. Eilen oli esimerkiksi sopu siitä, että otetaan sanktiot pois Burmalta Ja tässä oli sitten ulkoministerin yhteinen ohjelmointi. Eli poliittisesti näyttää siltä, että kaikki EU-maat kovasti tätä tukevat. Mutta toimeenpanossa haaste on vähän erilainen, koska se vaikuttaa ohjelmointisykleihin, se vaikuttaa malleihin, joita on ollut käytössä 50-20 vuotta. Parlamentit vaativat jäsenvaltioissa paljon vastuuta kehityspolitiikassa, mikä on tärkeä näkökohta. Voitaisiin päätyä siihen, mitä on nähtykin kumppanimaiden ministeriössä esimerkiksi Malavin maatalousministeri esimerkiksi. Se on projekteja hoitava yksikkö, koska heillä on niin monia hankkeita, että koko hallintokapasiteetti menee siihen, että seurataan hankkeita. Yksi hanke, toinen hanke, eikä ole koherenssia strategiaministeriössä, koska ei ole resursseja jäljellä. Hoidetaan vain kumppanimaiden ha- hankkeita. Sen vuoksi minun mielestäni yhteinen ohjelmointi ei ole poikkeus, se on sääntö. Mutta tällaisia sääntöjä ei voi pakottaa muille. Ne pitäisi hyväksyä. Joten poliittisella tasolla ne ovatkin hyväksytty. Mutta hallinnollisella tasolla täytyy vielä tehdä työtä. Eikä tämä ole mikään uusi prosessi. EU-tasolla 2007 oli työjaosta täydentävyydestä käyttäytymissäännöt. Ja kuuden vuoden jälkeen ollaan vieläkin vielä kamppailemassa näiden asioiden kanssa. Mutta voisin sanoa, että näyttää, että olennainen muutos on käynnissä. Osallistuin Etiopiassa kokoukseen Etiopian hallituksen kanssa ja EUn kaikki delegaatiot olivat, edustustot olivat siellä ja Norja myös, siellä analysoitiin alustavasti yhteistä ohjelmointia. Odotan, että 2014 voisi olla yhteinen ohjelmointi Haitissa, Etelä-Sudanissa, Kuotelmassa, Ruonassa, Kanassa, Namibiassa ja Egyptissä käynnissä ja toimimassa. Eli edistystä tapahtuu, mutta, mutta jos 150 maata on toiminnassa mukana, niin tämä on vasta alku. Eli tästä täytyy saada sääntötyöllemme. On erityisen tärkeää Tämä on siis uudella ohjelmointikaudella 2014-2020. Tänä aikakautena EUn kehitysapu on sellaisessa vaiheessa, että sitä valmistellaan seuraavaa seitsemän vuotta varmin, ja sitten sopeudutaan kehitysmaiden tahtiin ja yhteiseen lähestymistapaamme. Se on tietysti vaikea tehdä myöhemmin. Miksi? Meillä on kaksi budjettivallan käyttäjää, Euroopan parlamentti ja neuvosto. Ja jos myöhemmin halutaan muuttaa, niin se on aika hankala prosessi ja ymmärrän täysin, että komission kautta menevät varat pitäisivät olla esimerkinomaisessa asemassa yhteiselle ohjelmoinnille, mutta on aika pie- rajoitettu aikakausi, jossa tätä voitaisiin saavuttaa, eli vetoaisin teihin kaikkiin jälleen kerran, että tukekaa kovasti yhteistä ohjelmointia ja pyytäkää ne hallituksissa niiltä, jotka vastaavat kehitysavusta, ja, tai kysykää heiltä, miten työ sujuu. Ja jälleen tämä pitäisi olla sääntö eikä poikkeus. Ja nyt vielä teemme työtä poikkeustilanteiden kanssa, enkä näe mitään perusteluja tälle. Koska jos emme tee työtä yhteisen ohjelmoinnin puitteissa, niin lisäarvoa menetetään. On ollut eri laskelmia esillä, mutta jos teemme yhteistyötä, yhteinen ohjelmointi, apu lisääntyy kuudella miljardilla. Eli kuusi miljardia sitä saadaan. Asia, joka tähän liittyy, ei ole esityslistalla, mutta se on kuitenkin huolestuttava trendi, on kehitysapu periaatteessa. Viime vuosi ei ollut kovin hyvä viralliselle kehitysavulle. Mutta tuota, sekalaiset tuntemukset viime vuodelta, koska oli ollut kriisissä olleita maita, vedenjakaja vuosi. Vähemmän huolia toisaalta, mutta tälle vuodelle tilastot virallisessa kehitysavussa ovat aika masentavat. Ensinnäkin sen 0,42 tultiin 0,39, eli mentiin takapakkia, mutta vain neljä maata ovat kasvattaneet sitä osuutta. Ja se on ihan asia, jota ei voida hyväksyä. Miksi ei voida hyväksyä? Koska monivuotisten rahoituskehysten perusteluissa sovittiin muusta. Nyt jos sitten tarkastellaan lukuja ja verrataan viimeiseen pelastuspakettiin yhdelle jäsenmaalle 10 miljardia euroa. Ja kaikki Yhteisön käyttämä kehitysapu on 9 miljardia, mukaan lukien humanitaarinen apu. Ja nyt vetoaisin todellakin ja vetoaisin hallituksiin, että nyt täytetään lupaukset, joita on tehty. Tämä ei ole hyvän tekeväisyyttä, tämä on investointia turvallisuuteen, koska jos tätä ei tehdä, niin sitten sotilasmenot lisääntyvät, kun kriisejä täytyy hoitaa. Humanitaarista apua täytyy lisätä ihmisten tukemiseen kriiseissä, mutta humanitaarinen apu ei ole vastaus. Se on vain silloin rakentamista normaaleihin olosuhteisiin. Mutta miten normaali elämä saadaan takaisin? Ja nyt jos tarkastellaan haasteita edessä ja takana, kuten Syyriä, ma- Malin jälleenrakennus, Etelä-Sahelissa, Afrikan sarvi, No en näe, että voisimme saada aikaan vaurautta ja turvallisuutta Euroopan kansalaisille, jos näihin asioihin ei puututa. Eli on kovin hälyttävää, mitä tapahtuu siellä tämän päivän agendalla, mutta emme voi välttyä tästä tämän puhumisesta. Jos emme pidä lupauksia kumppaneillemme, mutta myöskin tässä on kyseessä EUn intressi. Ja EUn koko, koko huomioon ottaen. Se ei ole kovin isosta asioista kyse. Komission ehdotusta leikattiin 13 prosenttia ja 16 prosenttia. Kansallisissa budjeteissa tämä ero voidaan kuroa umpeen. Ja nyt kun määritellään, miten on budjetti toimii, niin siihen on rajoitettuja mahdollisuuksia, sanoisin. Mutta uskon, että kansalliset budjetit, äh, niitä täytyy kasvattaa ja meidän intressimme mielessä se on tarpeen. Sitten politiikan johdonmukaisuus on jotain sellaista, jota olemme painottaneet EU:ssa. ssa yritämme sitä kovasti tukea, ja se onkin ihan oikein. Mutta jos nyt tarkastelen, että mitä on todellisuudessa muuttunut. Parlamentin hyväksymistä asioista olen kovin ylpeä on avoimuusdirektiivi kaivannaisteollisuudelle, jonka on esittänyt kollega Michel Barnier – koska kehitysapu itsessään ei riitä. Samaan aikaan voidaan sanoa, että kehitysmailla on omat resurssit ja he voisivat saada enemmän niistä irti. Mutta ei pitäisi unohtaa, että maat ovat pieniä, haavoittuvassa asemassa olevia ja neuvottelevat ylikansallisten yritysten kanssa, joilla on kaikki neuvotteluvoima puolellaan. Joten sen tuloksena maat päätyvät sopimuksiin, jotka ovat optimaalisia. Ja itse asiassa ei ollut tietoa hankekohtaisesti, että mitä maa mistäkin saa. Ja uskon, että avoimuus on ensimmäinen askel hyvinvointiin. Eli tässä on yksi hyvä esimerkki, missä todellakin voitaisiin osoittaa, että politiikan johdonmukaisuus kehitysavussa on tärkeää. Tähän liittyy asetus, jossa vain laillisesti hakattua puuta voitaisiin tuoda. Tässä annetaan tukea myös kumppanuusmaille – Siis monen, yhä useammat maat lähtevät mukaan. Esimerkiksi Indonian kanssa. Indonesian kanssa täytyy saada neuvottelut loppuun. Ja mikä tarkoittaa, että jos tätä tapaa noudatetaan, niin kaikki voittavat. Siinä todellakin hoidetaan metsiä kestävästi. Ja samaan aikaan näistä laittomista virroista katkaistaan kovasti. No, Myöskin veronkierto on tärkeä asia. Kyse on globaalista avoimuudesta rahoitusvirroissa. Joskus on vaikea tilanne, kun kollegat kehitysmaista sanovat, että on rahaa, joka virta, ja se on itse asiassa varastettu tämän maan kansalaisilta. Ei se mene edes Kaimansaarille tai muihin veroparatiiseihin, vaan sitä siis on ihan EUn sisällä. Ja yritetään saada takaisin, eikä niitä siihen ole mahdollisuutta. Ja tämä pyrkimys avoimuuteen ja vastuullisuuteen, tilivelvollisuuteen, laillisuuteen kaikissa maksuissa, se on olennaista jatkossa myös, ei pelkästään globaalissa mielessä, myöskin EUn sisällä, jossa voitaisiin saada aikaan tässä mielessä paljon parannuksia, koska on vaikeaa puolustaa kaikkia valmuusvaatimuksia, torjua korruptiota, jos on hienoja paikkoja, josta, jossa on rahaa ja sitten se kumppanit ovat jäljittäneet sen sinne ja sitten eivät saa niitä pois ja tätä täytyy jatkaa ja myöskin omat veronmaksumme tai siis verotulot siitä kasvavat meilläkin. Mutta tämä ei ole ainut osa-alue. Olin kovin tyytyväinen, että maataloudesta vastaava kollega Dacian Cholos julkisesti ilmoitti, että he ovat varmiit luopumaan vähittäin kaikista vientituista maataloustuotteille. No, vaikka sitä ei nyt paljon käytetäkään, niin silti tätä on olennaista noudattaa tätä lähestymistapaa, jota voisin jatkaa tässä myöskin kaupassa, jossa on paljon kaupassa saavutettu kaikki paitsi aseet lähestymistavassa, mutta voimme esimerkiksi, mutta se voimme saada aikaan edistystä ja neuvotteluiden jatkaminen eu kumppanuussopimuksesta voisivat olla parannettuja, mutta sanoisin, että lähestymistamaamme politiikan johdonmukaisuuteen, kehityspolitiikkaan on saanut aikaan paljon positiivista kehitysmaille. Voimme olla ylpeitä siitä, mitä olemme saavuttaneet. Ei niin, että pitäisi olla paljon kriittisempiä, mutta voitaisiin tehdä paljon enemmän, koska politiikan johdonmukaisuus kehitysavussa, uskon, siinä olemme maailman johtoasemassa. Mutta mielestäni parasta lähestymistapa se onkin, jota tämän tukemista täytyy jatkaa. Ja vetoan parlamentin jäseniin, että tuette tätä koska joskus se nähdään EUn intressiä äh, vahingoittavana, mutta se on väärin. Väärä käsitys, koska mitä enemmän on avoimuutta, tasaveroisuutta kaupassa, enemmän johdonmukaisuutta eri politiikka-alojen välillä, se äh, vahventaa unionita, ei heikennä. Siitä saadaan myös enemmän meille tuloja. Eli tätä ei pitäisi nähdä jonkun erityisintressin kapeasta näkökulmasta, vaan hyvin laajasti, että miten EUn kansalaiset hyötyvät. Tästä tulee kertomus syksyllä. Yritämme johdonmukaisuudesta näyttää positiivisia puolia ja esittää haasteita, joihin täytyy puuttua. Ja yhteisessä ohjelmoinnissa siitä varmaankin syksyllä pystyn kertomaan parlamentille, mitä on saavutettu siinä vaiheessa, koska olisi todellakin olennaista, että olisi hyvän selkeä seuranta, missä maissa yhteinen ohjelmointi on, mikä on tilanne muiden maiden kanssa, koska kuten sanoin, e, jos yhteisohjelmointia ei ole edes, niin ei sitä voida silloin hyväksyä. Thank you, <coughs> Mr. I would like now to open the... Kiitos oikein paljon komission jäsen Piebalgs. Nyt haluaisin avata keskustelun ja näkemysten vaihdon komission jäsenen ja teidän välillänne. Toivoisin, että kerrotte, keitä olette ja mistä tulette, kun esitätte komission jäsenelle kysymystänne. Meillä ei ole kovinkaan paljon aikaa, joten puhukaa suht lyhyesti. Keskustelu on avattu. Please tell who you are. Ja, mein Name ist Karin Roth. Ich komme aus äh, der Bundesrepublik Deutschland und von der... Edustan sosiaalidemokraatteja ja kiitän kovasti alustuksesta. Askel äh, eteenpäinhän ollaankin ainakin teoriassa, mutta sitten käytännössä, mikä on yhteisen ohjelmointin asema, olen kovin iloinen, että tässä otetaan tiukempi linja seuraavan seitsemän vuoden aikana. Ja kansallisetkin parlamentin jäsenet voivat tässä tukea. Kysymys näistä muista osa-alueista, jotka eivät kuulu teidän salkkuunne komissiossa, kauppasopimukset, mutta myös maatalous, mutta myös tutkimus. Onko niin, että komissiossa mahdollisesti suunniteltaisiin osastojen välisiä koordinointikierroksia, jotta kun ajatellaan komission tärkeimpiä toimia, niillähän on vaikutuksia kehitysmaihin. Niillä melkein kaikilla sellaisia on, että ne sitten koordinoitaisiin niin, että saataisiin tuloksia eli, ja myöskin järkevää koherenssia. Eli osastojen välinen komission koordinointi kierros vastaavista direktiiveistä, jotka tulevaisuudessa ovat tärkeitä. Onko tällaista olemassa? Merci beaucoup. Kiitos oikein paljon. Ju, siellä saatte puheenvuoron. Kertokaa kuka olette ja mistä tulette. Um, first of all... Ensinnäkin, arvoisa komissaari, kiitokset sanoistanne. Voin puhua myöskin myöhemmin, eh, mutta minulla olisi nyt erityinen kysymys, koska me mietimme ruoan tai toimitusturvallisuutta ja mietimme nyt biopolttoainedirektiivin vaikutuksia siihen, kuinka ruokahuolto kehitysmaissa järjestetään. Ja ilmeisesti nyt ei ole halukkuutta EU-ssa olla tai tarkastella tätä asiaa uudelleen, niin tätä voitaisiin muuttaa sillä tavalla, että tämä todella johtaisi siihen, että biopolttoainedirektiivi ei lähtisi kilpailemaan ruoantuotannon kanssa ja erityisesti kärjistämään ruokaongelmia sellaisissa maissa, jotka todennäköisesti voivat siitä kärsiä säännöllisesti. Niin että mietinpä tässä vain, josko teidän mielestäni olisi mitään mahdollisuutta siihen, että tätä asiaa käsiteltäisiin, koska tämän tyyppiset asiat ovat juuri sellaisia, jotka liittyvät EUn siihen, että EUlla on sisäisiä tarpeita ja toisaalta taas sitten kehityspolitiikassa prioriteetit kenties ovat aivan toisenlaisia. I give the floor to Mr. Nyt annan puheenvuoron herra Piivalksille. Hän voi vastata näihin kahteen kysymykseen sillä aikaa. Voitte valmistella tulevia kysymyksiä. Um. Niin. Voisin ehkä sanoa, että meillähän on vaikutusten arviointeja kaikkien niiden päätösten osalta, joita komissio tekee. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kaikki vaikutukset analysoidaan myöskin sen osalta, mitkä vaikutukset kohdistuvat kehitykseen, niin että koko kollegio osallistuu tähän koordinaatioon. Samanaikaisesti kyllä tarvitsemme sitä, että tunnistamme ne osa-alueet, jossa kaikkein eniten voidaan saavuttaa ja tässä vaiheessa oikeastaan haluaisin keskittyä kahteen asiaan, kahteen suuntaan. Mainitsitte tuossa nuo tutkimuksen ja kehityksen ja tämä on yksi osa-alue, ja myöskin kaikki sellaiset osa-alueet, joissa meillä on todellisia rahoitusinstrumentteja, joilla pyritään kehittämään tätä kehitystyötä. Ja tiedän, että olette myöskin näiden laiminlyötyjen sairauksien osalta eturintamassa olleet, ja olemme pyrkineet löytämään tähän tasapainoon näissä rahoitusinstrumenteissa. Sitten joidenkin kollegoiden kanssa taas sitten on suurta potentiaalia sen osalta, että voitaisiin myöskin koordinoida äh, näitä asioita äh, kehityspolitiikan äh, osalta, erityisesti herra Barnier tulee kysymykseen, samoin myöskin Dacian Cholos, joka vastaa siis maataloudesta ja myöskin Marias Manaki, joka vastaa kalastuspolitiikasta, niin että huomaan, että, että olisi sitä mieltä, että suurimmat vaikutukset kumppanimaihimme liittyisivät näihin. Ja kuten jo sanoin, niin odotan syksyksi hyvin kunnianhimoista lähestymistapaa juuri johdonmukaisen kehittämisen, johdonmukaisuuden kehittämiseksi. Ja meidän täytyy toimia hyvin proaktiivisesti tässä, koska koordinaatio ei vielä riitä. Sama koskee myöskin tätä yhteistä suunnittelutyötä. Meidän on nyt todella löydettävä ne alueet, joissa meidän täytyisi tarttua asioihin koska jos asiat jäävät pöydälle eivätkä lähde eteenpäin, niin kehitysyhteistyön, kehityspolitiikan näkökulmasta emme myöskään pääse mihinkään tuloksiin tai tekoihin. En halua tietenkään syytellä kollegoita, niin koska heillä on kovasti töitä ja äh, äh, asiahan tietysti on minun edistää tätä kehityspolitiikkaa. No sitten biopolttoaineista. Energiapolitiikassa me olemme hyvin selvästi tehneet sellaisen päätöksen, että emme tue mitään sellaisia hankkeita, jotka liittyvät biopolttoaineisiin. EU-sisäisessä lainsäädännössä kyse on biopolttoaineiden kestävyydestä ja sitä korostamme. Ja mielestäni seuraamme myöskin hyvin selkeästi sitä, että tätä linjaa noudatetaan. Tiedän, että kysymyksenne oikeastaan kai liittyy näihin biopolttoaine tavoitteisiin, ja tätä varmasti tässä peräänkuulutitte. Ja en ihan nyt sitten voi ottaa vastuuta siihen, kuinka tämä vaikuttaisi, mutta ajatuksena joka tapauksessa oli siirtyä toisen sukupolven biopolttoaineisiin, joita voitaisiin vaikkapa tehdä jätteistä tai maatalousjätteistä ja jalostaa tätä kautta polttoainetta polttoainepulan kiertämiseksi. Mutta tässä on myöskin muita puolia, jotka on otettava huomioon ja samoin myöskin öljyn poraaminen ja öljyn käyttäminen on asia, joka vaikuttaa ympäristöön, vaikka se nyt ei tapahtuisikaan eu maaperälle Ja sen takia minusta on erittäin tärkeää, että energian osa-alueella etenemme toisaalta ensinnäkin energiatehokkuuden suuntaan. Ja mm, tässä ehkä voisin vain lisätä että olin yllättynyt myönteisesti Yhdysvaltojen osalta, koska useinhan eh, he ovat eh, halunneet eh, taata valtavan hienot ilmastointi järjestelyt vaikka hotellihuoneessa ne ovat kylmiä kuin latvialainen talvi. Ja nyt mielestäni tämä on muuttunut. En tiedä kuinka tässä on niin päästy eteenpäin, mutta mielestäni tämä tapa on nyt muuttunut, että kaikkiin, kaikkiin ei tarvitse olla jääkylmää ja ilmastoitua. Ja toivon, että tällä tavalla päästään parempaan energiatehokkuuteen. Ja sitten tietysti teknologian kehitys on tärkeää, koska jos nyt ajatellaan teknologian kehitystä, vaikkapa televiestinnässä, niin kyllä tässä on ollut kehitystä. Energian osalta vielä paljon on tehtävää. Meidän on investoitava enemmän energiateknologioihin, jotta voisimme vähentää riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista. Ja uskonkin, että kestävä energia kaikille, myöskin globaaleille yrityksille, tarkoittaa sitä, että meidän on kaksinkertaistettava energia tuotantomme, mutta samanaikaisesti kaksinkertaistettava energian säästöt. Tällä tavalla saamme uusia ratkaisuja. Jos ei nyt lähdetä tätä kehittämään, sanoin, että tämä on liian kallista. Emme koskaan löydä uusia teknologisia ratkaisuja ja tämän myötä varmastikin joudumme tilanteeseen, jossa on hyvin vaikeata toistaistella tätä biopolttoainekehitystä vastaan, vaikkapa ajatellaan Brasiliaa. Samoin monet muut maat ehkä lähtevät samaan suuntaan, ei niinkään EU-markkinoilla, vaan sisäisen kulutuksensa turvamiseksi. Senpä takia on hyvin tärkeää miettiä näitä asioita tarkkaan ja uskon, että komissiossa todella olemme seuranneetkin näitä asioita hyvin likeltä. Thank you. Louis you have the floor. Kiitos. Ja sitten puheenvuoro Chelille. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä tämän kokouksen järjestämisestä, koska tämä on ensimmäinen kerta, kun voimme keskustella asiasta kansallisten parlamenttien edustajien kanssa. Ja näin voimme myös välittää eteenpäin tärkeitä viestejä ja kehotuksia, jotka todellakin vaikuttavat tai ovat mielestäni hyvin tärkeitä. Ensinnäkin tästä työskentelystä. Komission jäsen totesikin jo Eli miten paljon maksaa se, että meidän prosessimme eroavat toisistaan. Eli tämä maksaa myöskin meidän kumppaneille 15-25 erilaista menettelyä on noudatettava. Ja joissakin maissa on ollut jopa terveydenhoitoalalla yli 500 eri hanketta miljardeja euroja ja piti ratkaista 20 eri lainsäädäntöön koskevat kysymykset, joten siellä on sitten vähän vaikeuksia saada nämä hankkeet toteutettua. Minä haluaisinkin kysyä, että olisikohan hyödyllistä kehottaa jäsenvaltioita parempaan työn jakoon? Olisiko ehkä hyödyllistä jotenkin erikoistua tiettyihin aloihin? Jotkut avunantajat ovat kehittäneet hyviä käytänteitä tietyissä hankkeissa, tietyillä aloilla, joten mielestäni olisi järkevää, että jotkut jäsenvaltiot voisivat johtaa tietyllä alalla niin, että voitaisiin lisätä kehitysyhteistyöpolitiikan johdonmukaista ja sitten parantaa tätä työnjakoa. Onko ajateltu, että voitaisiin erikoistua johonkin alaan tai voitaisiin joidenkin avunantajien erityiskokemusta jotenkin hyödyntää? No sitten seuraava kysymys. Muutama vuosi sitten komissio käynnisti hankkeen tällaisen avunantajien ryhmän eh, tai luokittelun, ja jokaisen jäsenvaltion piti kertoa tähän alan liittyvistä eh, tavoitteistaan, hankkeistaan, aloitteista, ja niistä sitten luotiin eräänlainen kartasto, ja sitten komissio olisi katsonut, että onko siellä päällekkäisyyksiä, eh, joihin komissio voisi puuttua vähän tehokkaammin. Ja tästä tuli tällainen avunantajien kartasto, ja haluaisin muistuttaa, että kun itse olin komission jäsenenä, niin yksi hankalimmista asioista olisi se, että saa tietoa joiltakin jäsenvaltioilta. Jotkut jäsenvaltiot eivät ole kovin halukkaita kertomaan omista hankkeistaan mutta kuitenkin jonkin ajan kuluttua sitten kartasta saatiin toimintaan, niin se oli hyödyllinen. Sitten kolmas asia, josta ei ole puhuttu, Eli tällainen kumppanuus, EUn ja jäsenvaltioiden kumppanuus kumppanimaiden kanssa eh, EUn ulkopuolella. Ajattelen myös suuria kansainvälisiä järjestöjä ja kumppanuuksia niiden kanssa. Tätäkin kysymystä pitäisi käsitellä. Sitten voimavarat. Varmaankaan en tässä puhu liian voimakkaasti, jos sanon, että joidenkin jäsenvaltioiden käyttäytyminen on aivan skandaalimaista. Vuonna 2005 jäsenvaltiot sitoutuivat siihen, että BKT:stä 0,5 prosenttia vuoteen 2010 mennessä. Tämä oli todellakin välitavoite. Ja nyt sitten vuoteen 2015 mennessä pitäisi olla 0,7 prosenttia BKTstä osoitettu kehitysapuun. Ja nyt ollaan 0,39 prosentissa, vaikka olisi pitänyt olla jo 0,5 ja lisäksi muita ongelmia, jotka minua huolestuttavat. Puhutaan paljon tästä trans, finanssitransaktiomaksusta, minä kyllä kannatan sitä, mutta siinäkin keskustelun sävy on skandaalimaisesti muuttanut. Kun tämä koko käsite finanssitransaktio verotettiin käyttöön ja näiden rahojen käyttö tar- siis alussa tarkoituksena oli osoittaa nämä varat sitten kehitysmaiden hyväksi ja kehityksen edistämisen siellä. Tarkoit- mutta nyt selvästikin sillä haluttaisiin vain edistää kansallisten budjettien tarkoitusperiä. En nyt halua puhua tässä tämän kauemmin, mutta nämä nyt ovat ehkä hankalia asioita, mutta varmaankin palaamme niihin vielä myöhemmin. Kiitos, tämä aika on todellakin rajallinen ja pyytäisin, että jokainen puhuisi korkeintaan puolitoista minuuttia. Sitten Lola Jung, olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Um, first of all... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin sanoisin, että pidän hyvänä komission jäsenen alustusta. Olen ylähuoneesta yhdistyneestä kuningaskunnasta. Mielelläni kuulin erityisesti, että kestävyys, rauha eivät ole saavutettavissa ilman kehitystä ja myöskin hänen huomionsa avoimuudesta ja veronkierrosta avoimuudesta kaupankäynnissä. Mietin kuitenkin, että jos haluamme puhua nyt vähän erilaisissa oloissa kuin mitä aiemmin on ollut kehityksessä, että pitäisikö tarkastella myöskin kieltä, jota käytämme, koska ei mielestäni aina auta asiaa, että kun viitataan avunantajiin ja avun saajiin, niin se luo jonkunlaisen suhteen näiden välille. Auttaako se asia? Mietin, että ehkäpä voisimme tätä miettiä asennemuutoksen kerran. Näin voitaisimme, voisimme ehkä vaikuttaa yleisöönkin positiivisemmin. Sitten mietin myöskin, että voisiko komission jäsen kertoa, että minkälaisena hän näkee kansalaisjärjestöjen tai siviiliyhteiskunnan roolin kehityksessä, erityisesti kun ajatellaan niitä, jotka ovat näissä vastaanottajamaissa, niin kuin niitä kutsutaan. Monsieur, Mr. Dunn. Kiitos. Ja sitten Donna Belgiasta, olkaa hyvä. François de Donea. François de Donea. Ehkä vähän vaikea lausua minun nimeni, mutta harjoitus tekee mestarin, niin edustan Belgian edustajan huoneen kehitysvaliokunnan ja ensiksi rouva puheenjohtaja, kiitokset siitä, että järjestätte tämän kokouksen, mutta minä olen samaa mieltä myöskin komissaarin kanssa ja sanonkin vain kaksi asiaa sen kummemmin pitkittämättä tätä asiaa. Ensimmäinen huomioni liittyy politiikkojen johdonmukaisuuteen ja avoimuuteen, kuten komission jäsen tuossa totesikin metsien käyttöön. On tärkeää, että EU pyrkii paremmin torjumaan aktiivista eurooppalaisten yritysten korruptiota, kun ne käyttävät luonnonvaroja. Vielä tänäänkin suuret eurooppalaiset firmat, jotka ovat pörssilistattuja, antavat lahjuksia tietyille maille ja niiden veronmaksajat tästä kärsivät. Mielestäni meidän täytyy todella tämä asia käsitellä EUn sisäisesti ja myöskin rohkaista OECDtä, että se entisestään tätä asiaa visi siellä eteenpäin ja vielä meidän täytyy myöskin nämä BRIC-maat saada tähän mukaan, koska muuten tämä johtaa suureen johdonmu- epäjohdonmukaisuuteen. Toise, tämä on siis johdonmukaisuuskysymys ja tehokkuuskysymys näille avunsaajamaille ja tämä on entistä tärkeää myöskin meidän veronmaksajillemme, koska hyvin usein he eivät haluaisi maksaa näille maille mitään. Ja sitten kun he näkevät, että jotkut maat ovat korruptoituneita, niin silloin he eivät tätä ainakaan halua tehdä. Sitten toinen huomio joka liittyy siihen, kuinka tärkeää on toimia sillä tavalla, että paikalliset parlamentit olisivat tietoisia siitä avusta, jota maa saa. Herra Michel tuossa viikasi, viittasi vaikkapa Tansania, jossa on paljon hankkeita, ja tuossa komissaari puhui Malavista. Tiettyjen kehitysmaiden parlamentaarikot eh, valittavat siitä, että hallitukset eivät kerro saadusta avusta se ei näy budjetissa. Ja eh, senpä takia näissä maissa pitäisi edistää avoimuutta ja myöskin johdonmukaisuutta ja valvoa sitä, että me vaatisimme, kun allekirjoitamme apusopimuksia, että nuo parlamentit saisivat tiedon tästä asiasta. Ja eh, on hyvin tärkeää, että tällä tavalla siis myöskin näitä parlamentteja tällä tavalla vahvistettaisiin. Suokaa tekstä puhun joka on pitkä. you have the floor for one and a half. Sitten puolitoista minuuttia, Lester. Sientä. Yo quería también Kiitos. Haluaisin myöskin kiittää siitä, että tämä kokous on järjestetty. Ja mm, minä tietysti myöskin tässä kiittää komissaaria hänen puheenvuorostaan. Olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan. Tiedätte varmastikin, että monissa monilla matkoillamme näissä yhteistyömaissa olemme voineet nähdä, kuinka yhdessä tätä asiaa suunnitellaan. Ja niin olemme nähneet, kuinka asiat ovat kehittyneet ja olemme nähneet, että on hyvin selkeä ajatus siitä, mitä tämä yhteinen suunnittelu on, että parempiin tuloksiin päästäisiin näiden maiden kanssa. Mutta edelleen meiltä, meillä on aika paljon varaumia tietyissä jäsenvaltioissa sen osalta, että tässä päästäisiin eteenpäin. Senpä takia uskon, että meidän kaikkien pitäisi vielä pyrkiä ponnistamaan enemmän. Toiseen teemaan sitten kommentti. Puhuitte siitä, että kehitysapu ei kenties ole parhaimmillaan tällä hetkellä. Ehkä sen takia, että jotkut jäsenvaltiot eivät halua tätä kehitysapua antaa, mutta minä haluaisin, että myöskin korostaisitte sitä, että tässä ollaan vähän kaksinaamaisia. Että joissakin maissa he eivät halua maksaa kehitysapua. Sitten he tulevat tänne Brysseliin ja sanovat, että täällä pitäisi nyt enemmän maksaa kehitysapua. Että tässä tarvittaisiin myöskin johdonmukaisuutta Euroopan unionin sisällä. Ja toinen kysymys ja vielä yksi pyyntö. Aloitaisin tällä kysymyksellä, kun kysymys on yhteistyöstä ja johdonmukaisuudesta, niin haluaisin, että tätä vielä enemmän kehittelisitte. Ja sitten vielä pyyntöni olisi se, että että kun te olette komission jäsen ja käsittelette tällaista maailmanlaajuista kysymystä, niin haluaisin, että olisi ehkäpä tällainen äh, selkeä maailmanlainen käsitys myöskin siitä, mihin suuntaan menemme, koska me kaikki täällä varmastikin ähm, äh, haluamme vahvistaa tätä kehitystä, kehityspolitiikkaa tällä hetkellä, erityisesti tämän kriisin osalta, niin että haluaisin tähän hiukan vahvempaa otetta. I now give the floor. Kiitos oikein paljon ja sitten Angel, Angel Luxemburgista. One and a half minute puolitoista minuuttia. Yes. Merci, Madame la Présidente, pour la parole. Kiitos puheenjohtaja, että sain puheenvuoron. Haluaisin kiittää komission jäsentä sitoutumisesta YKssa, kun ajatellaan tätä ryhmää ja vuosituhat, vuosituhannen kehitystavoitteita vuodesta 2015 eteenpäin ja nyt, että näissä kehitystavoitteissa yhdistetään kestävän kehityksen tavoitteet myöskin. Noin puolitoista kuukautta sitten komissio julkaisi hyvin mielenkiintoisen tiedonannon tästä asiasta ja se todella menee politiikan johdonmukaisuuden suuntaan. Haluaisin kysyä, miten tämä prosessi nyt etenee? Uskotteko, että ajatukset, jotka tiedonannossa esititte, saataisiin läpi YKssa koska kuten jo totesin, niin mielestäni tämä olisi todella suuri askel kohti johdonmukaisuutta. Haluaisin myös kertoa komission jäsenelle pienen tiedotusasian Luxemburgin parlamentin ulkoasioiden valiokunta päätti eilen pyytää teidät vieraaksi valiokuntaamme keskustelemaan kehitysyhteistyöpolitiikasta. Mehän tiedämme, että, tai olemme kaikki sitä mieltä, että on valitettavaa, että nuo kysymykset ovat edelleen EU-budjetin ulkopuolella, ja olisikin hyvin mielenkiintoista keskustella teidän kanssanne tästä raha, näistä varoista, määrärahoista, ja jotta voidaan hieman tällaista parlamentaarista valvontaa harjoittaa tässä. Kiitos, että sain puheenvuoron puheenjohtaja. Kiitos ja sitten rouva Bayer Itävallasta. Ja herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Mein Name Kiitos puheenjohtaja Petra Bayer. Olen puheenjohtajana kehityspolitiikan alivaliokunnassa Itävallan parlamentissa. Komissiolta on ehdotus direktiiviksi, jonka mukaan yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyisi sitovia ekologisia ja sosiaalisia kriteereitä, eikä ettei se olisi pelkästään markkinointikikka. Mielestäni tämä on kovin tärkeä Olisi tärkeää, että tähän direktiiviehdotukseen otettaisiin mukaan kehityspoliittisia osatekijöitä, vaikka se tietysti teidän salkussanne olekaan. Komission jäsen kuvailitte alussa eko polttoainepolitiikkaa. Siinä on tietysti tärkeää olla rajoittavaa. kun olen tässä tavannut maiden edustajia, oliko se sitten Kottelamasta, Mosambikista, Tansaniasta, niin aina eurooppalaiset eläkerahastot ovat enimmäkseen siinä mukana. Ekopolttoaineita siellä kehitetään ja sitten maankauppaus, kaappauksia tapahtuu kehitysmaissa sen vuoksi paljon. Ja kun ajatellaan eurooppalaisia yrityksiä, niin mikä heidän vastuunsa on tässä? Thank you very much, madam. Kiitokset. Eh, Kiitokset komission jäsenelle teidän sanoistanne. Olen todella iloinen kaikesta, mitä kuulin. Arvostan työtänne, samoin myöskin Michel Barnien työtä. Ja haluaisin vain esittää pari kysymystä. Missä mennään, kun kysymys on luonnonvaroista kehitysmaissa? Minä olen pysyvä humanitaarisen avun esittelijä ja valitettavasti hyvin luonnonvararikkaissa maissa mitään ei kuitenkaan näiden maiden kansalaisille hyötyä tästä koidu, ja tämä on aika dramaattista joskus. Sitten toinen kysymykseni, mikä tilanne on myöskin sen osalta, että otettaisiin käyttöön tällainen tietty vero tietyissä kehitysmaissa AKT-asioiden osalta. Tästä on paljon puhuttu Tämä oli toinen kysymys. Ja kolmas kysymys vielä koskee kotonuun tulevaisuutta. Mikä on kotonuun tulevaisuus? Kiitokset. Sitten vielä ihan viimeinen puhuja tällä kierroksella, herra Pisko Portugalista. You have the floor. Teillä on puheenvuoro. Ehm, Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja. Haluaisin esittää kaksi kysymystä ensinnäkin, mi- miten paljon yhteistyötä tehdään jäsenvaltioiden välillä ja sitten jäsenvaltioiden ja EUn välillä kehityspolitiikan johdonmukaisuuden suhteen, erityisesti kun otetaan huomioon se, että monilla mailla on erityisiä etuja kahdenvälisen yhteistyön ajalla, alalla tiettyjen maiden kanssa, sellaisten maiden, joissa niillä on hankkeita. Toinen kysymys miten pitkälle kolmansien maiden, kuten Kiinan tai Brasilian kanssa tätä yhteensovittamista on viety. Nehän ovat tärkeitä EUn kumppaneita. Ja joissakin maissa on jo nähtävissä toimia, jotka todella voisivat hankaloittaa näiden maiden tilannetta. Pitäisi käydä siis vuoropuhelua. No niin, Herra Pibalks, teillä on puheenvuoro. Voitte vastata näihin kaikkiin mielenkiintoisiin kysymyksiin, mutta mieluiten lyhyesti. Kiitos. Kiitos todellakin lyhyesti. Kehitysavun erikoistuminen. Toisaalta olisin samaa mieltä, että EU-kehitysapuvirastot, kuten Gateset, Portugal Aid, Spanish Aid, niillä pitäisi olla toiminnassaan erikoistumista, mutta poliittisella tasolla, no, Joskus on poliittisesti vaikea sanoa, että Saksa vastaisi terveydestä ja komissio koulutuksesta. Sanoisin, että joskus on tärkeää, että olemme poliittisesti samalla sektorilla, mutta on olennaista, että kehitysapuvirastot tarjoavat mahdollisimman hyvää kehitysapua paikan päällä, koska tietysti erityisvirastolle on aina myöskin tarvia. Sanoisin, että virastojen täytyy parantaa sitä, että niitä voidaan käyttää kehitysavun välittämiseen. Erikoistuminen on siis välttämätöntä, välttämätöntä, mutta poliittisella tasolla täytyy olla laaja näkemys yhteisestä ohjelmoinnista, että ymmärretään, mihin maat ovat menossa ja miten niitä voidaan tukea. kartasto? Kartastosta Atlaksesta ei hyviä uutisia. Ei ole kyse alun puutteesta. Realiteetit ovat sellaiset, että kehitysapu on tarjolla sellaiseen tapaan, että sisäinen koordinaatio jopa jäsenvaltioissa ja jopa komissiossa edustustojen ja päämajan välillä täytyy parantua. Eli tämä on systeeminen ongelma, se ei ole pelkästään poliittinen ongelma. Ja siihen todellakin täytyy puuttua. Ulkoinen yhteistyö, siinä mielestäni on edistytty. Mainitsin ensinnäkin, missä on edistytty Maailmanpankki IMF, ulottuvuus, erityisesti IMFn osalta, koulutus, julkinen rahojen varainhallinta, verohallinto, keskitytään IMFn mandaattiin. Maailmanpankin osalta keskustellaan poliittisista ulottuvuuksista, että ymmärretään paremmin eri toimijoiden väliset suhteet. USAIDin kanssa on hyvin konkreettisia hankkeita elintarvikeasioissa, Japanin kanssa, myöskin Tyynemeren alueella – Etelä-Sudaniin menee osa varoista komission kautta. Eli avunantajayhteisössä klassisessa mielessä on edistytty. Kiina, Brasilia, siinä pitää paljon vielä tehdä. Finanssitransaktiovero. Sitä mahdollisuutta ei ole venetetty, mutta ei voi odottaa, että käsitellään globaaleita asioita, että on vain hallitukset mukana. On aina kistanalaisuutta siitä, kuka antaa enemmän, kuka vähemmän. Ja siihen liittyy tämä seuraava kysymys, avunantajat, vastu, avun saajat. Aina pudotaan ansaan, täytyy olla globaali lähde globaali haasteiden hoitamiseen, koska muuten tulee tämä avunantaja, avunsaaja suhde. En minä tietysti finanssiveroa rakasta, mikä tahansa muu vero. Prosentti vatista joku mahdollisuus kuitenkin rahoittaa globaaleja haasteita, globaaleja sitoumuksista, ei pelkästään lupauksia. Kansalaisjärjestöjen rooli on valtava, sanoisin, kussakin yhteiskunnassa. Se on, kansalaisyhteiskunnat ovat niin vahvoja Myöskin meillä budjetissa on temaattinen kohta paikallisten kuntien kansalaisjärjestöjen tukemiseen, ei pelkästään avunanto eliminä, vaan että yhteiskuntia voidaan rakentaa vahvemmiksi kohtaamaan haasteita joissakin maissa, kuten Ganassa. Asiat ovat kehittyneet oikein hyvin, joitakin asioita täytyy vielä kehittää. rahoitusvirrat, niitä täytyy todellakin seurata. Asiaa täytyy hoitaa. Mutta avo, avoimuus, transparenssi, kaksisuuntainen tie. Uskon, että meidänkin puolelta tulee paljon ongelmia, koska apuvirtoja pitäisi olla ennustettavissa. Budjettien hallitusten budjettiehdotuksessa pitäisi ottaa tämä huomioon, että kaikki apurahavirrat Malaviin ensi vuonna pitäisi olla 2014 budjetissa. Ne pitäisi olla siellä mukana. Mutta meidän apurahavirrat ovat fragmentoituneet. Jos ne nyt laitetaan niin kuin Purudinkin ohalta, kun se ei tullut sinne alas, piti sitten kuluja leikata, niin sen seurauksena – sosiaalimaksuja leikattiin, kun EU ei antanut, saanut apua perille. Eli väärä tulkinta. No ei oikeastaan, mutta kuitenkin meidänkin järjestelmistä tehdään niin ennustettavia tilivelvollisia, että jos raha-apuvirta ei tule, niin voidaan sanoa selkeästi miksi ei. Eli avoimuudessa on kyse molemmista osapuolista. Triangelista etelä-etelä yhteistyö en nyt sitä vielä kutsuisi etelä-etelä-yhteistyöksi, vaikka se onkin suosittua. Ei se ole yhteistyötä. Siinä on kaksi asiaa. Investointeja, joita todellakin tarvitaan kehitysmaille, jotta ne voisivat kehittyä. Mutta toinenkin lähde, joitakin hankkeita kehitysmaissa, alhaisen tulotason maissa menevät kehitysmaihin haluavat, että tietty hanke toteutetaan. Mielestäni ei vielä ole strategiaa tässä etelä yhteistyössä. On vieläkin paljon siellä kasvuvaraa, mutta sanoisin, että on väärin puhua etelä-etelä, pohjois-etelä yhteistyöstä. Se on globaalia yhteistyötä. Jos rahaa investoidaan tiehen, niin investointi ei muutu siitä, tuleeko raha sitten Latviasta vai Kiinasta sen tien kannalta se on ihan sama. Energia, laitoksen kannalta se on sama. Triangeli, yhteistyössä sama. Minä kutsuisin sitä, mitä tänään Fijin Australian kanssa, Australia Fiji, Fiji tässä tapauksessa on siis avunsaaja. Emme tee siellä hallituksen kautta työtä. Ja EU, se on triangeliyhteistyötä, Etelä-Sudan, Australia, Tämä ideologinen rakennelma pitäisi katkaista niin kuin, että olisi eroa yhteistyön yhteistyössä EU ja Malavin välillä tai Brasilia ja Malavin välillä. Se on sitä samaa hommaa. Siinä halutaan Malavia kehittää ja samoja periaatteita pitäisi noudattaa. 2015 jälkeinen aika odotamme kovasti, että tämä lähestymistapa ja tavoitteet pysyvät yllä keskustelussa eri näkemyksiä on. Sitten kansallisten parlamenttien kutsut. Minulle se olisi prioriteetti vierailla tietysti agendoista riippuu, mutta aina vastaan positiivisesti kutsuihin mihin tahansa kansalliseen parlamenttiin tulla vierailulle. Täytyy vain löytää päivämäärät, biopolttoaineet. Vastaan nyt niin paljon kuin pystyn. Ei suhdetta kansallisen resurssien ja tulon välillä. Siinä tarvitaan kuitenkin avoimuutta ensin. Usein on sellaisia havaintoja, että maksut alkavat sopimuksen tekemisestä. Normaalisti. Vasta kun investointi on saatu takaisin, niin raha tulee hallitustasolle. Ja kun hankkeita lykätään, niin itse asiassa huomataan, että, tai on ajatus, että maiden pitäisi saada rahaa, mutta eivät saatkaan. Ensimmäinen vaatimus on siis avoimuus. Kun rahaa alkaa tulla hallituksen budjettiin ja missä määrin, mitkä ehdot, olosuhteet. Yhdysvalloissa on samantapainen säännös ja nyt meidänkin direktiiviä pitää kehittää. Verohallinto. Tähän asti on paljonkin keskitytty julkisten varojen hallinnointiin mutta tässä on nyt kyse verohallinnon vahventamisesta ja positiivisesti suhtautuisimme, jos hallitukset pyytäisivät meitä tätä tukemaan. Mutta tähän asti en ole tällaisia pyyntöjä nähnyt kumppanimailtamme. No siinä on vähän huolestuttavaa. Kotona on tulevaisuus, vielä on harkinta-aika. 2020 vuoteen asti on aikaa. Kyseessä on prosessi, enkä voi nyt vastata tässä vaiheessa. Brasilia ja Kiina vastasinkin. Ollaan vielä aikaisessa vaiheessa. Yhteistyön taso jäsenvaltioiden kanssa. No tuota, se mikä nykytilanteessa vaihdossa voidaan saavuttaa on saavutettu yhteinen ohjelmointi on seuraava askel mielestäni. Niin ja siinä pitäisi saada menestys aikaan, koska uskon se, että se, miten asioita nyt hoidetaan, on responsiivinen tapa sille, miten hoidetaan veronmaksajien rahoja. Eli ei pitäisi sirpaloittaa, siihen ei ole varaa, koska siinä prosessissa rahaa häviää. Eli siinä mielessä yhteinen ohjelmointi on tärkeä pyre, koska siinä ei voida epäonnistua, koska eurooppalaisten veronmaksajien rahoista on kyse. Olemme eilen sen velkaa, että kaikki eurot, riippumatta tulevatko ne Latviasta, Saksasta tai komission taholta, kohdentuu todellakin johdonmukaisella tavalla kyseisen maan ongelmaan ja saa aikaan kestäviä tuloksia. Kiitos. Thank you very much to you. Kiitokset herra Piibalks siitä, että kerroitte komission näkemyksen tässä keskustelussa. Kiitos, että jäitte hiukan yli aikaa tänne. Nyt haluan antaa puheenvuoron kollega Görensille ja myöskin annan hänelle paikkani, koska hän johtaa keskusteluja tässä osassa kokoustamme. Merci. Euh. Kiitokset Eva Jolille. Nyt minulla on tässä aikamoinen aikaongelma, koska meidän oli tarkoitus aloittaa paneeli äh, kello 9.45 äh, ja jatkaa 10.55 saakka, mutta nyt ensimmäiset keskustelut keskevät puoli tuntia kauemmin ja näin ollen en halua alustaa tätä sen kummemmin, vaan kun on tarkoitus keskustella kansallisten parlamenttien kanssa, niin haluamme kuunnella teitä. Näin ollen en lähde alustamaan tätä, tätä keskusteluosuutta. Tässä olisi tarkoitus kuitenkin, että herra Westcott teki, pitäisi meille esitelmän. Hän on Euroopan ulkosuhdehallinnosta ja sitten eh, Iso-Britannian, Portugalin ja Espanjan edustajat myöskin pitävät esitelmän. Olen pyytäneet heitä pidättäytymään viiteen minuuttiin, mutta pyytäisin, että puhuisittekin sen sijaan neljän minuutin ajan. Ja herra muistatko, pyytäisin teitä myöskin puhumaan erittäin lyhykäisesti niin, että emme millään lailla tuottaisi pettymystä jäsenvaltioiden edustajille. Ja näin ollen vain sananen siitä, mitä kehityspolitiikkojen johdonmukaisuus tarkoittaa. Minulle se tarkoittaa sitä, että ei lähdetä nyt yhdellä sektorilla tuhamaan sitä, mitä on rakennettu toisella sektorilla. Ja senpä takia joitakin virheitähän on kenties, kun on jo tehty, niin niitä pitäisi tietysti nyt sitten korjata. Herra Westcott, voisitteko ehkä alustaa tätä keskustelua hiukan kertomalla ulkosuhdehallinnon näkökulman tähän keskusteluun? Um, I know the to leave for another... Uh, Kiitos puheenjohtaja. Valitettavasti komission jäsenen piti lähteä toiseen kokoukseen, mutta voin puhua todella lyhyesti, koska monista asioista me joista me keskustelemme ulkosuhdehallinnossa että kehitysavun osastolla, ovat hyvin samankaltaisia ulkosuhdehallinnon kehitysyhteistyöpoliittiset sitoutukset tulevat suoraan jäsenvaltioiden linjauksista ja meidän pitäisi unionissa varmistaa johdonmukaisuus EU:ssa ulkopolitiikan ja muiden politiikkojen välillä ja kaikissa ulkoisissa toimissa pitäisi huomioida myöskin kehitysnäkökulma. Ulkosuhdehallinnon rooli on näin ollen kokonaisvaltainen me pyrimme vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseen kaikkialla maailmassa. Itse olen vastuussa Afrikka-kysymyksistä ja erityisesti siitä, miten käytännössä voimme tämän toteuttaa Afrikan maissa, mutta politiikan johdonmukaisuus on todella tärkeä asia koko ulkosuhdehallinnossa. Ei, tämä ei koske pelkästään kehitysyhteistyöpolitiikkaa, vaan kaikkia unionin politiikkoja, kauppapolitiikasta, ympäristöpolitiikkaan ja sosiaalikysymyksiin. Omasta kokemuksestani, kun olen Afrikassa ja Euroopassa työskennellyt, myöskin kansallisella tasolla työskennellyt, niin turvallisuus ja kehitys ja niiden välinen linkki on aivan ratkaiseva kysymys, jos haluamme tavoitteemme saavuttaa. Tämä johdonmukaisuus toteutuu monella eri tavalla. Ensinnäkin EUn toimielinten sisällä ja välillä kehitysyhteistyökomissaarin taholta, mutta myöskin Euroopan parlamentin kanssa. Me käymme keskustelua näiden kanssa. Mutta tämä liittyy myöskin jäsenvaltioihin. Jäsenvaltioissahan jäsenvaltiot toteuttavat tätä tietyissä Afrikan maissa ja sitten on myöskin kansainvälisiä järjestöjä, esimerkiksi komission jäsen ja minä olimme vierailulla viime viikolla Maailmanpankissa ja näiden järjestöjen kanssa pitää tehdä yhteistyötä myöskin. Ja kolmanneksi on tärkeää varmistaa johdonmukaisuus afrikkalaisten kumppanimaiden kanssa ja tämä on aivan ratkaiseva asia, koska kuten on jo todettu, kyse ei ole pelkästään avunantajien ja avun saajien välisestä suhteesta, vaan todellakin kumppanuudesta, jotta voidaan taata turvallisuus. Ja tämä, tätä pitää toteuttaa myöskin Afrikan unionin, äh, Länsi-Afrikan talousjärjestön ja muiden kanssa, mutta myöskin jokaisen yksittäisen kumppanimaan kanssa sekä hallitusten että liike-elämän edustajien, kansalaisjärjestöjen ja muiden kanssa. Muuten emme saavuta tavoitteitamme. Ja kaikki tämä tietysti kiteytyy siihen, että halutaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa turvallisuuteen ja kehitykseen, yleensäkin maailmanlaajuisiin kysymyksiin, jotka koskettavat näitä maita. Ja nyt muutama äh, esimerkki. Somalia, Sudan. Ja EU:ssa on hyvin paljon toimia juuri noissa maissa – Meillä on Somia, Somaliassa, Puntmaalla erityisesti jo melkittäviä kehityshankkeita ja humanitaarisia toimia. Me olemme todellakin Atalanta-operaatio, jolla vastustetaan merirosvoutta, eh, Afrikan unionin kehitysoperaatio, myöskin siinä olemme mukana. Ja myöskin EUn koulutusoperaatio, siellä somalialaisia on pyritty kouluttamaan itse ottamaan vastuu näistä asioista. Ja ulkosuhdehallinto on nyt auttanut siinä, että saataisiin johdonmukaisuutta tähän keskusteluun. Ja me olemme luoneet todellakin strategisen kehyksen Afrikan sarvea varten. Siinä on tiettyjä tavoitteita asetettu kaikille näille toimenpiteille. Ja me myöskin työskentelemme Somalian uuden liittohallituksen kanssa. Ja Somalian viranomaisten ja kaikkien kansalaisten kansainvälisten toimijoiden välillä pyrimme järjestämään kokouksen, jotta voimme tukea kaikkien näiden tahojen turvallisuus- ja kehityspoliittisia toimenpiteitä tuossa maassa. Somalian esimerkki todella osoittaa nämä ongelmat, tai, tai Mali on myöskin hyvä esimerkki viime kymmenen, viimeisten kymmenen vuoden aikana on todella paljon apua annettu, etenkin rahallista apua Malille mutta turvallisuustilanne ja äh, poliittinen äh, tilanne siellä vaarantaa koko avun antamisen. Lapset eivät pääse kouluun, koska se ei ole turvallista. Ei ole mitään järkeä rakentaa sairaaloita, jos niitä sitten joudutaan sulkemaan. Eli jos ei ole turvallisuutta, ei voida saavuttaa kehitystavoitteita, ja tämä on myöskin toisinpäin. Ilman kehitystä ei koskaan saada turvallisuutta aikaiseksi, koska ihmisillä ei ole sellaisia elinkeinoja käytettävissään, jotka olisivat taloudellisesti kannattavampia kuin salakuljetus tai muut tämmöiset laittomat toiminnat. Ja nyt me olemme todella strategiaan nämä kaikki tavoitteet yhdistäneet myöskin Malin kohdalla, mutta mutta jos me emme saa paikallisia kumppaneita tarpeeksi sitoutettua tähän, niin tätä ei voida toteuttaa. Eli nyt me jälleen työstämme sitä, että voisimme muuttaa tätä tilannetta ja työskentelemme myöskin sen naapurimaiden kanssa ja pyrimme myöskin turvallisuutta edistämään. Siellä autamme Nigeria ja todella pyrimme välttämään sen, että konflikti leviäisi Malin naapurimaihin ja että siellä ei olisi samanlaisia ongelmia kuin Malissa, kuten Mauritaniassa tai Burkina Fasossa. Ja kaikki nämä kysymykset ja lähinnä se, että miten kehitysyhteistyökomissaari ja ulkosuudenhallinto sitoutuvat näihin kysymyksiin, ovat tärkeitä. Euroopan kehitysrahaston ja Afrikan rauhanvälineen kautta olemme voineet näitä tavoitteita edistää ja afrikkalaisten kumppaneiden kanssa olemme päässeet siihen, että afrikkalaiset itse alkavat kantaa vastuun omasta turvallisuudestaan. E- ensinnäkin Somaliassa ja nyt sitten Malissa tuimme ranskalaisten interventiota. Eli kokonaisvaltainen lähestymistapa on hyvä. Kolmas esimerkki oli Sudan, Etelä-Sudan. Meillä oli siellä johdonmukaista kehityspolitiikkaa, jossa myöskin yhdistetään EUn eri toimien näkökohdat ja pyritään jäsenvaltioiden yhteisiin toimiin. Haluamme varmistaa sen, että yht, yhteenlaskettuna toimiemme vaikutus hyödyttää mahdollisimman paljon Etelä-Sudanin kansaa. Ja siellä tilanne on todella vaativa ja siksi meidän täytyy ulkosuhdehallinnossa todella ponnistella, jotta saamme Etelä-Sudania autettua pohjoisen ja etelän välisen konfliktin ratkaisemisessa siellähän tuo konflikti jatkuu ja haluamme myöskin tue, tukea sitä, että Etelä-Sudan saisi omalle alueelleen lain ja järjestyksen palautettua ja se voisi toimia itsenäisenä valtiona. Kaikki nämä kolme esimerkkiä todella korostavat sitä, eh, miten, mitä yhteistä on, eh, kun, mitä tehdään politiikassa, mitä tapahtuu sitten ympärillä ja sosiaalisesti. Ja Länsi-Sahara ja kaikki muut todella pyrkivät muuttumaan ja siksi on hyvin tärkeää, että ulkosuhdehallinto voi toimia rakentavasti kansainvälisissä neuvotteluissa ja poliittisissa toimissa, esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Nämä ovat esimerkkejä, voisin kertoa lukuisia muitakin. Myöskin ohjelmasuunnittelussa ulkosuudenhallinnolla on tärkeä rooli johdonmukaisuuden alalla ja me tällä hetkellä pyrimmekin komission kanssa saamaan kansalliset politiik- kansalliset hallitukset ja kansalliset kumppanit mukaan tähän suunnitteluun. Ja me myöskin olemme nyt taloudellisten kumppanuussopimusten neuvotteluprosesseissa pääsemässä loppuun ja varmaankin tätä komissio vielä jatkaa ihan loppuun asti niin hyvin kuin vain voi. Eri, kokonaisvaltainen lähestymistapa ja johdonmukaisuus ovat siis avainasemassa. Kiitos. Kiitokset tästä alustuksesta. Puhuitte paljon Länsi-Afrikasta ja Sahelista haluan tervehtiä tämän alueen presidenttiä Diedonea. Hän on, tämän alueen edustaja on myöskin Belgian parlamentaarikkoja täällä kanssamme. Kuten sanoin, siis neljän Espanjan, Portugalin, Unkarin ja Ison-Britannian edustajat mielellään esittelevät oman tilanteensa. Ja nyt haluaisinkin antaa aluksi puheenvuoron Espanjan edustajalle ja pyytäisin teitä puhumaan mahdollisimman lyhyesti. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Espanja äh, on yksi niistä maista, joka toivon mukaan toimii johdonmukaisesti continuez, s'il vous plaît. Jatkakaa, olkaa hyvä. Señor presidente, le prometo que no toco. Niin, nyt en koskenut mihinkään, voin luvata sen teille. Niin, siis Espanja on hyväksynyt tämän kansainvälisen kehitysapua koskevan lain ja monien maiden kanssa kaikki omat osastomme tällä alalla pyrkivät tämän pohjalta toimimaan ja tällä tavalla kehitysyhteistyö, kehitysapu pyritään saamaan mukaan kaikkiin mahdollisiin politiikkoihimme. No tengo pizza. No minulla ei ole kiirettä tässä kuitenkaan. A ah, pesar de que el ministerio, Siis julkishallinnossa äh, pyrimme tekemään yhteistyötä ja pääsemään johdonmukaisuudessa tuloksiin. Ja mukana ovat kaikki hallinnon osa-alueet ja pyrimme siihen, että tämä näkyy kaikkien osa-alueiden strategioissa. 2007 olemme myöskin sormineet sopimuksen kansalaisjärjestöjen kanssa. Además, la Lisäksi Espanjan yhteistyössä viime vuosien aikana olemme pyrkineet ottamaan huomioon kansainvälisten järjestöjen huolenaiheet ja näkemykset, kuten OECD ja YK näkemykset. Ja, ähm, eh, pääministeri Rahoi on ottanut nämä asiat huomioon tällä vaalikaudella ja tarkoituksena on panna täytäntöön nämä suositukset monilla osa-alueilla, esimerkiksi y comisiones, entre ellos muun muassa OECDn työryhmä on tehnyt yhteistyötä kanssamme, samoin myöskin eri ministeriöiden ja alueiden kesken on tehty myöskin teknistä yhteistyötä keskittyen tiettyihin osa-alueisiin. Kansainvälinen kehitysyhteistyö tietenkin vaatii tiettyä koordinaatiota ja johdonmukaisuutta, ja niin kansainvälisesti kuin kotimaassakin. Seuraava osa, seuraavaa suunnittelukautta varten pyrimme myöskin osallistumaan tähän yhteistyöhön. Me Espanjassa haluamme keskittyä juuri johdonmukaisuuden lisäämiseen. Recoge la necesidad de seguir Pyrimme vahvistamaan johdonmukaisuuden eri osa-alueita. Ja nykyinen toimintasuunnitelma tietysti myöskin on se, jonka mukaan pyrimme myöskin tässä espanjalaisia yrityksiä saamaan mukaan. Eri ministeriöt toimivat tietysti yhteistyö ja, eh, tai kehitysyhteistyö ja ulkoministeriön alaisuudessa tältä osin tässä toimintasuunnitelmassa eh, pyritään kansainväliseen strategiaan johdonmukaisen edistämiseksi. Ja tässä on neljä eh, mahdollista toimia. Ensinnäkin on herätettävä tietoisuutta, on parannettava analyysejä ja on pyrittävä etenemään ja toimivan ulkoisesti ja parantamaan yhteistyötä toimijoiden välillä. Arvoisat kuulijat, myöskin ihmisoikeuksien asalla pyrimme edistämään tätä yritysten yhteiskunta, vastuukysymystä. Ja tämä onkin komission tiedonannossa mainittu vuodelta 2011. Jäsenvaltiot tältä pohjin varmasti vielä täydentävät omia politiikkojaan. Myöskin kestävä kehitys kuuluu tähän. Kysymys on hallituksen mandaatista toimia sillä tavalla, että että on annettava tietoja kansainvälisestä standardista näissä kysymyksissä. Ja itse asiassa olemme luoneet työryhmän, joka käsittelee näitä asioita. Espanja on myöskin sitoutunut kansainvälisten monikansallisten yritysten käyttäytymissäännöstöön ja ulkoministeriön ihmisoikeusosasto tällä hetkellä pyrkii tätä asiaa edistämään. Ja toimimme tietysti EUn 2011-2014 strategian mukaisesti. On myöskin hyvin tärkeää Tämä on todella kiusallista. Voitaisiko tekniselle palvelulle äh, tästä lähettää pyyntö, että tämä koe lopetettaisiin, koska tämä todella häiritsee tätä meidän keskusteluamme johdonmukaisuudesta. Tämä ei kovin johdonmukaiselta toimi. Meille, tai heille ilmeisesti on ilmoitettu, että tämä sali on tyhjä, mutta näin ei kuitenkaan ole. Olkaa hyvä, jatkakaa. Niin olen <laughs> nyt pahoillani siitä, kuinka paljon tähän on kulunut aikaa turhaan. Yksityinen sektori on myös saatava tähän mukaan, kun kysymys on erityisesti tästä neljännestä toimintasuunnitelmasta. erityisesti haluan kiinnittää huomiota siihen työtä, työhön, jota tehdään ruokavarmuuden turvaamiseksi. YK on tässä työssä mukana ja tarkoituksena on kehittää vastuullisen maanviljelyn periaatteita ja tarkoituksena on myöskin laajentaa tätä toimintaa kestävän kehityksen hengessä. Meillä on ministeritahon työryhmä, joka pyrkii luomaan johdonmukaisuutta Espanjan ja kansainvälisen politiikan välillä. Ja tässä olemme myöskin keskittyneet nälän poistamiseen 4. päivä Mardissa järjestettiin kokous tästä aiheesta ja myöskin YK on ollut mukana tässä asiaa edistämässä, samoin myöskin tietyt latinalaisen Amerikan maa. Tarkoituksena on luoda asiakirja, jonka pohjalta YK on yleiskokous voisi syyskuussa asiasta keskustella. Lopuksi vielä haluaisin todeta, että johdonmukaisuus tarkoittaa sitä, että pääsemme tiettyihin tavoitteisiin. Ja tällä tavalla myöskin pidämme kiinni omista sitoumuksistamme. Useita edistysaskeleita on otettu ja näin ollen, tai meillä on vielä kuitenkin paljon konkreettista tehtävää. Ja haluaisinkin tässä yhteistyössä korostaa parempaa Äh, etenemistä äh, yhteistuumin ja äh, pidän erinomaisena sitä, että keskustelemme eri maiden kanssa ja myöskin kansainvälisten järjestöjen kanssa. Tällä tavalla voimme jakaa ja oppia toisiltamme ja tätä kautta myöskin johdonmukaisuus paranee, samoin tehokkuus paranee ja tällä tavalla hyvät käytännöt lisääntyvät. Suuret kiitokset puheenjohtaja. Merci encore une fois, je suis Kiitokset ja olen todella pahoillani näistä keskeytyksistä, jotka varmasti häiritsivät tuota esitystänne, mutta tämä ei millään lailla vaikuttanut kuitenkaan tuohon esityksenne laatuun. Nyt Unkarian, Unkarin edustajalla on äh, mahdollisuus pitää samasta aiheesta oma esitelmänsä. Olkaa hyvä. Um, before the alarm goes off again. Kiitos, ennen kuin hälytys taas tulee. Olen kertomassa teille hyviä huoneuutisia Unkarista ja alueesta. Tällä hetkellä ei ole kehitysstrategiaa Unkarin hallituksella, mutta ensimmäinen luonnos on nyt valmisteltu ulkoministeriössä Unkarissa tänä aamuna. Ajat, ajattelin, että Unkarissa kansalaisjärjestöt arvioivat tilannetta ja esittävät arvioita – Tämä prosessi lähti liikkeelle tuloksena prosessista, joka alkoi 2011. Vihreä puoli, jota edustan, on saanut aikaan viiden puolueen savun tarpeesta kehittää strategia kehitysavulle, joten äskettäin parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa kehotetaan ulkoministeriötä kehittämään strategia, jossa keskitytään kehitysyhteistyöhön alueellisella ja EU-tasolla. Keskustelun aikana puhuin sen puolesta, että sitä käytettäisiin politiikan uudelleen määrittelemiseen mukaan lukien kahdenvälisen kehitysavun määrä ja hankkeiden tehokkuus, koska usein tulee esille, että vaikka nyt on häpeällisen pieni määrä, niin se voitaisiin käyttää tehokkaammin, jos sitä koordinoitaisiin muiden maiden kanssa, erityisesti Visegradin yhteydessä. Siis Puola, Unkari, Tsekin, tasavalta ja Slovakia ovat näitä Visegrad-maita. Haaste Unkarissa on siis se, että ulkoasioilla on paljon vähän vaikutusta, kun se on suhteellisen heikossa asemassa hallituksessa, joten kahdenvälisten rahojen lisäksi, siis vähemmän kuin puoli miljoonaa euroa vuodessa. Ei ole paljon välineitä koordinoida kehityspyrkimyksiä, joten voimme olla optimistisia, kun Visegrad-maiden parhaita käytäntöjä tarkastellaan. Äskettäin EU-rahoitettu hanke alkoi niin, että neljä kansalaisjärjestöä niille samassa koordinoi sitä. Mm, parlamentin jäsenet pystyivät hankkeen paikalla vähiten kehittyneissä maissa vierailemaan, joten ei ollut sattumaa, että ammattimaisin kansalaisjärjestö Visegrad-maista on tsekkiläinen. People in Need nimeltään ilman heidän koordinointiaan eivät olisi pystyneet kehittämään näin hienoa yhteistyötä. He antavat omille hallituksilleen suosituksia ja suuntaviivoja. Meillä oli mahdollisuus vertailla tehokkuutta eri hankkeissa Etiopiassa, Keniassa kaksi vuotta sitten. Trumpin ja sen kumppanit antavat tarpeellisen kehityksen ja tiedon perustuen 20, yli 20-vuotiseen kokemukseen. He auttavat muita kolmea maata Visegradissa alueella. Joten haluan, että kehotan omaa hallitustani oppimaan heiltä ja muitakin parlamentteja hallituksia ottamaan tämän yhtenä esimerkkinä parhaista käytänteistä. Sen vuoksi suosittelemme ulkoministeriölle, ettei pelkästään nostetta kehitysavun määrää, mutta myöskin yritetään todellakin tehdä enemmän vähemmillä resursseilla. Täytyy koordinoida pyrkimyksiä. Neljän Visegrad-maan kesken hankkeet pitäisi suunnitella PCD-mielessä. Ja meidän rooli parlamentin jäseninä on se, että elimet pidetään vastuussa siitä, mitä ne tekevät, ja varmistetaan, että tulevaisuuden strategiat suunnitellaan tämän mielessä pitäen, jotta parhaan käytännön esimerkki voidaan ottaa käyttöön alueella V4, sillä näen tulevaisuutta ja Visegrad 4 esimerkillä ja olisin mielelläni jakamassa tietoa tästä muille. Kiitokset. Seuraavaksi Portugalin edustajalla on puheenvuoro. Eh, Kiitokset. Puhun kahdessa osassa. Ensiksi kerron Portugalissa politiikojen johdonmukaisesti ja sitten mm, aiemmista käsittelyistä parlamentissamme. Niin on tärkeää, että takaamme sen, että kaikki voivat elää vapaina pelosta ja vapaina tarpeista. Ja tämä kattaa tietysti myöskin johdonmukaisen kehityspolitiikassa päätösten vaikutukset tuottaa parempia, parempaa elämää maailmanlaajuisen oikeudenmukaisuuden ja johdonmukaisen puitteissa on Portugalin parlamentin tavoite. Kehityspolitiikkojen johdonmukaisuus on välttämätöntä ja Tämä tarkoittaa sitä, että luomme siteitä, äh, pyrimme löytämään synergioita, ei ole mitään päällekkäisyyksiä eikä mitään liikaa, vaan että teemme paremmin asioita äh, edistämällä kestävää kehitystä. Emme voi tietenkään unohtaa tätä tilannetta, jossa olemme. Tällä hetkellähän budjetit supistuvat ja kaikilla on näitä taloudellisia vaikeuksia. Meidän on ulkopolitiikassamme kuitenkin sitouduttava tiettyihin tavoitteisiin, mutta tarvitsemme tiettyjä prioriteetteja myöskin. Tarvitaan lisää johdonmukaisuutta kansallisiin politiikkoihin kehitys, kehityksen saaralla, jos halutaan, että toimittaisiin laajalti ja tehokkaasti. Portugali on yksi niistä Euroopan maista, joka on tehnyt päätöslauselman tai tehnyt päätöksen tästä johdonmukaisesta kehityspolitiikassa tässä toimimme YK ja OECDn suuntaviivan mukaisesti. Ja kun 2002 tämän sitoumuksen teemme, oli, olimme vain yksi neljästä maasta, jotka tämän asian olivat lainsäädäntönsä ottaneet eri politiikoissa meidän täytyy ottaa huomioon siis kehityspoliittiset tavoitteet ja tämän johdonmukaisuuden on toimittava sillä tavalla, että että myöskin ministerit keskustelevat keskenään ja että tämä johtaa tehokkaisiin tuloksiin. Sen takia meillä onkin työryhmä, joka käsittelee tätä asiaa Portugalissa. Mm, Euroopan komission johdonmukaisuuspolitiikan pohjalta haluaisin ottaa esille kaikkein tärkeimmät toimet näissä vuosituhattavoitteissa, kuten kauppa, ilmastonmuutos, maahanmuutto ja turvallisuus. Ja myöskin tämä kansallisen, kansallinen suunnitelma on hyvin tärkeä, koska meillä on tällaiset sen päivittämismenetelmät, joiden kautta synergiaa ja johdonmukaisuutta pyritään saamaan omiin tavoitteisiimme ja myöskin kolmansien maiden tavoitteisiin. Me olemme todella äh, laatineet useita strategisia asiakirjoja, joiden pohjalta pyritään parempaan johdonmukaisen toisaalta saavutusten ja tavoitteiden välillä, muun muassa kansalaisuudesta ja sukupuolesta. Olemme tällaisen asiakirjan laatuneet. Myöskin kehitys- ja turvallisuuskysymykset liittyvät omaan, omaan turvallisuusstrategiaamme ja pyrimme sitomaan nämä kaksi eri sektoria yhteen, koska kysymyshän on siitä, että kuten brittien kehitysministeri on todennut, että on hyvin tärkeää, että tässä asiassa toimitaan pitkällä aikajänteellä. Tarvitaan yhteis- yhteistyötä ja mielestämme juuri tämä on tätä johdonmukaisuutta pitkällä aikavälillä. Portugalin parlamentti on ollut mukana useilla tasoilla eri foorumeissa ja meillä on jatkuvia lainsäädäntöaloitteita myöskin, joissa kehityskysymykset otetaan huomioon. Ja kaikki parlamentin jäsenet myöskin ovat tietoisia siitä, että heidän toimillaan on vaikutusta kehityspolitiikkaan hyvässä tai huonossa. Ja senpä takia, kun puhumme vaikkapa ähm, koulutuksesta ja kehityksestä, meidän täytyy pitää mielessä myöskin vaikkapa koulutus- äh, tai terveyskysymykset ja sosiaalikysymykset. On siis hyvin tärkeää, että pyrimme johdonmukaisuuteen äh, kaikilla osa-alueilla. Tämä on tärkeää maan politiikkoja ajatellen hyvin tärkeää, kuten vaikkapa maankäytön suunnittelu tai vesipolitiikka. Parlamentin äh, omat virkamiehet ja parlamentaariset poliittiset ryhmät joutuvat myöskin omassa työssään ottamaan johdonmukaisen huomioon ja samoin myöskin hallitus pyrkii tiettyyn suuntaan. Olemme laatineet päätöslauselman, jossa suositellaan, että hallitus vahvistaa oman sitoumuksensa 445 vuosituhattavoitekaudelle ja että tällä tavalla myöskin esimerkiksi äitien asemaa parannetaan. Tällä tavalla vaadimme juuri hallitukselta toimia tällä saralla. Tämä ehdotus on mennyt lävitse yksimielisesti parlamentissa. Toinen tapa, jolla voimme tämä, tätä omaa voimaamme osoittaa, on se, että asetamme kyseenalaiseksi täysistunnossa tai valiokuntatyössä näitä kysymyksiä ja esitämme aina kysymyksiä, jotka ovat johdonmukaisuuden puolesta, niin että parlamentaariset ryhmät voivat suunnata kysymyksiä vastaaville ministereille. Meillä on myöskin hanke, joka pyrkii johdonmukaisuuteen ja myöskin kehityspolitiikkojen seurantaan. Euroopan komissiohan on jo jakanut nämä omat hyvät käytäntönsä mm, omalle henkilöstölleen. Ja voimme tietysti esittää myöskin kysymyksiä ministeriöille. Ja olemme näin tehneetkin ja todenneet, että politiikkojen johdonmukaisuus on hyvin perustavaltuista kaikilla osa-alueilla ja senpä takia pitää pyrkiä myöskin konsensukseen eri puolueryhmien välillä. Lopuksi voisi vielä todeta, että kaikista kuulemisista, joita olemme järjestäneet, niin mielestäni nekin ovat olleet hyvin hyödyllisiä. Ja paljon siis seminaareja on järjestetty parlamentissa ja niissä johdonmukaisuus on ollut todella johtavassa roolissa. Hyvin usein esityslistallamme on vaikkapa ulkopoliittisia kysymyksiä, ähm, mutta niissä otetaan myöskin kehityskysymykset huomioon. Toivon mukaan tämä on ollut hedelmällinen äh, osuus panos tähän keskusteluun ja on myöskin hyvin tärkeää, että pyrimme äh, luomaan ihmisille parempaa elämää ja että johdonmukaisuus, johdonmukaisuus näissä äh, kehityspolitiikoissa on yksi tämän kulmakiviä. Kiitos. Merci. Je passe maintenant la parole à... Kiitokset. Seuraavaksi annan puheenvuoron Iso-Britannian edustajalle ja pyytäisin teitä puhumaan hyvin tiiviisti. Olkaa hyvä. Thank you very much. Um... Kiitos oikein paljon. Varmaankin tiedätte 97 vuodesta lähtien yhdistyneellä kuningaskunnalla on useita ministeriöitä ja useita parlamentaarisia valiokuntia, jotka tästä vastaavat. Itse olen kehityspoliittisen valiokunnan puheenjohtaja. Ensinnäkin meidän sitoumuksistamme. Meillä on eri sidosryhmien välinen sopimus ja me pyri, olemme todella kiinnittäneet tähän huomiota ja viime kuussa päätettiin, että yhdistynyt kuningaskunta pyrkii 1,8 1,3 miljardin punnan budjettiin kehitysasioissa. Sitten media-alalla oikeisto, konservatiivipuolue ja UKIP-puolue varmaankin tiedätte tai olette kuulleet siitä. Kaikki eivät siitä pidä, mutta on tässä mukana. Seurauksena olemme nyt paljonkin pyrkineet äh, ja perustelemaan ja puolustelemaan sitä, mitä me teemme, ja olemme joutuneet näin tekemään. Ja me pyrimme johdonmukaisuuteen usealla tavalla. Ensinnäkin nykyhallitus perusti tai teki tällaisen tarkistustyön liittyen monenväliseen ja kahdenväliseen avunantoon liittyen. Ja lisäksi monet kansainväliset virastot ovat tarkke- tarkkailleet sitä, miten yhdistyneen kuningaskunnan kehityspolitiikka on toteutunut. Ensimmäinen tavoitteemmehän on ollut oh, ohjelmassamme köyhyyden vähentäminen. Ja kahdenvälisen rahoituksen suurin kumppani meille on Euroopan unioni ja EUn kehityssiipi niin sanotusti sai tuossa arvioinnissa todella hyviä arvosanoja ja suosituksia naapuruuspolitiikkaa ja kehityspolitiikka jollakin tavalla usein sekoitetaan. Ja myöskin monet, monia varast, rahastoja arvioitiin myönteisesti. Yhdistynyt kuningaskunta on vahvasti näitä rahastoja tukenut. Nuo maat, joissa yhdistyneellä kuningaskunnalla on kahdenvälisiä ohjelmia, niissä edustajamme pyrkii todella edistämään johdonmukaisuutta. Ja kun me sitten käymme vierailulla näissä kahdenvälisiä sopimuksia toteuttavissa maissa, niin pyrimme aina tapaamaan muitakin avunantajia, erityisesti EUn ja e- Euroopan komission mutta myöskin Yhdysvaltojen, Japanin, Kanadan, Australiankin edustajia tapaamaan. Ja nyt yhä enemmän olemme pyrkineet yhteistyöhön myöskin Kiinan kanssa. He ovat voimakkaasti läsnä Afrikassa. Ja nyt onkin ehkä todettava ollaan tämä sitoutuminen 0,7 prosenttiin. Ehkä meidän pitäisikin nyt jatkossa enemmän keskittyä johdonmukaisuuteen sellaisenaan ja parlamentimme täytyy tai meidän valiokuntamme täytyy myös saada muut valiokunnat tai yksiköt sitoutumaan tähän enemmän. Esimerkiksi verokysymyksissä, miten tietyt verot vaikuttavat kehitysmaissa avoimuuden alalla. Esimerkiksi aiemmin jo mainitsin biopolttoaineet, kun esitin kysymyksen komission jäsenelle. Ja on monia muitakin kysymyksiä, joissa havaitaan, että kauppapoliittiset edut usein menevät muita etuja vastaan esimerkiksi ma- maatalouspoliittiset kysymykset ja kauppapoliittiset kysymykset voivat olla vähän ristiriidassakin ja kehitysmaat voisivat tai kehitysmaidenkin pitäisi voida toimia. Periaatteessa tuemme komission jäsentä, mutta meidän täytyy olla realistisia – kaikki kansalliset hallitukset, jotka ovat kestävästi sitoutuneet kehitysapuun, joutuvat miettimään omalta kohdaltaan, miten tekevät, mutta se ei estä kuitenkaan yhteistyötä muiden avunantajien kanssa, jotta ensinnäkin eh, voidaan arvioida toisten tekemisiä, kun tehdään yhteistyötä, ja toiseksi pitäisi saada lisättyä omistajuutta siinä maassa, johon me apua viemme niin, että me emme vain sanelle kaikkea, vaan autamme näitä tota maita itse kantamaan vastuun omista asioista. Merci, Sir Bruce. Kiitokset kaikille kollegoille, jotka esittelivät näitä hyviä käytäntöjä nyt voimme lähteä keskustelemaan tämän paneelin aiheesta ja erityisesti näistä esityksistä. Pyytäisin teitä kertomaan nimenne ja maan, josta tulette ennen puheenvuoroanne. Ensimmäinen puheenvuoropunto tulee Rova Areenalta. Belgiasta ilmeisesti. Kiitos puheenjohtaja Belgian senaatista. Olen samaa mieltä johdonmukaisuudesta ja koordinaatiosta ja 0,7 prosentin osuudesta, mutta kuitenkin haluaisin kiinnostua enemmän näistä 50 prosentista, joiden osalta äh, jotka ovat näitä länsimaita, jotka ovat ikään kuin saajia enemmän kuin antajia, kun kysymys on monistakin kysymyksestä. Kaksi hyvin tärkeää akselia mielestäni, joita pitäisi valvoa ja joissa pitäisi sitoutua ja saada parempaa koordinaatiota ensinnäkin vapakauppasopimukset mukaan lukien myös investointien suojelu. Me senaatissa Belgiassa olemme toteuttaneet tällaisen päätöslauselman, joka myöskin liittyy Euroopan komissioon ja tässä selkeästi olemme todennut, että kaikissa vapaakauppasopimuksissa sekä myöskin investointisuojeluissa tarvitaan sosiaali- ja ympäristölauseke, joka todella selkeästi näissä olisi näissä sopimuksen näkyvillä. Ja jos sitä ei noudata, sitä seuraa siis sanktioita ja olisi taattava myöskin maiden suvereniteetti. Ei voida ajatella, että maa, jo, jonka investointia suojellaan, päättäisikin yhtäkkiä kansansa suojella ja näin ollen se sitten joutuukin korvaamaan osan ainakin tästä tietyille teollisuuden aloille. Sitten toinen painopiste liittyy näihin budjetteihin. On puhuttu niin valtioiden budjettien tasa avoimuudesta ja kyllä tämä on tärkeää, mutta pyytäisimme myöskin, että tarvittaisiin avoimuutta siinä, kun kansainväliset monikansalliset yritykset tekevät tiliä toimistaan. Meillähän on direktiivi tästä asiasta ja toivon mukaan tätä direktiiviä todella sovellettaisiin ja että että äh, johdonmukaisuuden periaatteet otettaisiin huomioon, eivätkä ne olisi pelkästään vapaaehtoisia, vaan myöskin sitovia, kun kysymys on monikansallisista yrityksistä, jotka toimivat Euroopassa. Merci infiniment aussi de la concision de vos propos. Kiitos tästä tiiviistä puheenvuorosta. Ja sitten Mark Angel Luxemburgista. Kiitos, hyvä ystäväni Charles. Haluaisin vain lyhyesti puhua siitä, miten Luxemburgissa suhtaudutaan kehityspolitiikan johdonmukaisuuteen. Jo kymmenen vuotta sitten meillä julkinen kehitysapu on ollut yli 0,7 prosenttia BKTstä ja nyt se on jo yli yksi prosentti, joten kansallinen hallitus ja parlamentti ja kaikki poliittiset puolueet ovat tähän sitoutuneet ja jopa vaikeina, budjetin kannalta vaikeina aikoina tämä yksimielisyys on pitänyt. Luxemburgissa kehitysyhteistyölakia on muutettu puhuttu. Itse olin esittelijänä vuonna 2009 ja me halusimme lakiin ihan kirjoittaa kehityspoliittisen johdonmukaisuuden tavoitteet. Ja nyt sitten on uusi laki, jossa kahdessa artiklassa käsitellään kehityspolitiikkojen johdonmukaisuutta. Kuusi artiklan mukaan kaikkien ministeriöiden on esitettävä parlamentille kirjallisesti ja suullisesti raportti, jossa yhdessä luvussa käsitellään kehityspolitiikkojen johdonmukaisuutta oikeudenmukaisuutta. Ja lisäksi olemme perustaneet ministeriöiden välisen työryhmän. Siinä eri ministeriöiden edustajat säännöllisesti keskustelevat kehityspoliittisista kysymyksistä. Eli nyt nämä, tämä sitoumus on kirjoitettu lakiin. Se ei kuitenkaan ole vielä aivan täysin tai täydellinen ja siksi me työstämme sitä edelleenkin. Luxemburgissa myös kansalaisjärjestöjen kanssa Parlamentti tekee yhteistyötä. Kansalaisjärjestötkin osallistuvat tuohon ministeriöiden väliseen työryhmään. Ja siellä on julkaistu hieno barometri tästä aiheesta ja tarkoitus on tiedottaa asiasta kansalaisille ministeriöiden ja parlamenttien edustajien lisäksi. Halutaan tiedottaa siis politiikan johdonmukaisuuden tärkeydestä ja tämän takia muun mm. muassa ilmastopolitiikka ja biopolttoaineet otetaan mukaan ja niissäkin kiinnitetään huomiota johdonmukaisuuteen. Me olemme myöskin halunneet johdonmukaistaa aikatauluamme kun keskustelemme kehityspolitiikasta. Joka vuosi heinäkuussa ministeri esittää valiokunnalle raportin ja sitten syyskuussa ministeri, ministeriö, parlamentti ja kansalaisjärjestöt järjestävät kolmipäiväisen kehitysyhteistyötapahtuman. Siellä sitten tavataan muun muassa kumppaneitamme ja sitten lokakuussa käymme vuotuisen keskustelun kehitysyhteistyöstä. Olemme myöskin perustaneet tällaisen korvausrahaston, jonka kautta tämän, tätä apua koordinoidaan. Aikaisemmin tämä oli hyvin epäjohdonmukaista ja nyt olemme saaneet muutoksen aikaiseksi. Meillä on tällainen korvausrahasto, josta tuetaan vain sellaisia yrityksiä, jotka ovat ympäristön ja yhteiskuntavastuun kannalta puhtaita, jos näin nyt voisi sanoa. Ja sitten julkiset hankinnat myöskin ja kaikki muut kysymykset. Jos haluatte myöhemmin kysellä tästä, niin voimme sitten vielä syventää tätä asiaa. Kiitos. Kiitos Mark Angelille. Tehän edustatte täällä hyvin esimerkillistä maata, voitaisiin sanoa. Itsekin tuosta maasta olen kotoisin. Pyydän siis anteeksi tätä kommenttia. Seuraavaksi Ruotsista. Linde Wall, en ole varma nyt sanoinko nimenne oikein, mutta ainakin saatte puheenvuoron. My name is Desiree Liljeval. Desiree Liljeval, nimeni on. Oman edustamani valiokunnan näkökulmasta ulkoasianvaliokunta, PCD-kysymys, on asia, jolla on todellakin sijansa 2015 vuoden jälkeisellä agendalla. Keskittyisin siihen. Kolme huomiota. valiokunta on lähtenyt aloitteeseen, kirjoittanut raportin vastatakseen EUn selontekoon kansainvälisestä neuvottelusta 2015 vuoden jälkeisessä kehyksessä. Tiedonannon lähestymistapa on komissiolla siihen, että köyhyyden juuriminen ja vaurauden lisääminen liittyvät toisiinsa. Sen vuoksi vuosituhattavoitteiden seuranta ja Rio plus 20 pitäisi yhdistää toisiinsa. Toiseksi, jos puhutaan asioista kuten kalastuspolitiikka, maatalouspolitiikka, ympäristö- ja ulkomaankauppa, muiden muassa on se ilmeistä, että EUn päätökset vaikuttavat kovasti kehitysmaihin. Ja viimeisenä, kun pidetään mielessä EUn rooli suurimpana avunantajana maailmassa ja sen tekemät sitoumukset, valiokunta on sitä mieltä, että PCDn pitäisi olla keskeinen ulottuvuus EUn kannoissa 2015 jälkeisissä tai 2015 vuoden jälkeistä aikaa koskevissa keskusteluissa. Mielelläni kuulisin teidän mielipiteitänne tästä asiasta. Kiitos. Äh. Kiitos oikein paljon ja sitten herra Pusinovic Kroatiasta. Äh. Kiitos puheenjohtaja. On suuri ilo osallistua maani nimissä – Mehän liitymme parin kuukauden päästä EU-hun ja olen erittäin kiitollinen siitä, että saatan olla täällä nyt parlamentaarisessa valiokunnassa, mutta että myöskin muissa toimielimissä olette halunneet myöskin meidän panoksemme tähän tärkeään kysymykseen. Tässä yhteydessä haluaisin todeta, että Kroatia kokonsa puolesta. Me olemme pieni maa ja myöskin tavoitteidemme puolesta pyrimme noudattamaan näitä keskeisiä periaatteita alueellisessa kehityksessä. Olemme halunneet keskittyä kahteen keskeiseen osa-alueeseen. Ensinnäkin auttamaan aluettamme niin, että tällä tavalla voisimme saada sieltä myönteisiä uutisia, olemme niitä jo saaneetkin. Kysymyshän on Serbian ja Kosovan sopimuksesta ja myöskin siihen ainutlaatuisen kokemukseen, joka meillä on menneisyydestä. Ja myöskin haluan mainita tässä yhteydessä se, että olemme aivan ainutlaatuisella tavalla neuvotelleet tämän sopimuksemme. Me haluamme siirtää tietoa, me, sitä tietoa, jota olemme keränneet tässä prosessissa myöskin muille Kaakkois-Euroopan maille. Ja tällä tavalla olemme tällaisen erikoisosaamiskeskuksen perustaneet myöskin tiedon siirtämiseksi. Tämä on hyvin tärkeää alueemme kehittämiseksi. Toisaalta sitten olemme osallistuneet hyvin aktiivisesti kansainvälisiin toimiin ja yritämme nyt linkittää nämä kaksi asiaa yhteen. Esimerkiksi Afganistanissa olemme olleet vuodesta 2003 lähtien ja mm, myös olemme osallistuneet yli 40 hankkeeseen näiden yhteisen politiikkamme perusperiaatteiden mukaisesti. Ja kysymyshän on investoinnit ja terveyden ja koulutuksen turvaaminen sekä myös pienten yrityksen kehittäminen. Pari päivää sitten avasimme uuden koulumansarissa Rifassa ja myös olemme kehittämässä yrittäjyyttä, naisyrittäjyyttä ähm, kun kysymys on afganilaisista maatoista ja myöskin monilla muillakin osa-alueilla olemme mukana. Niin, te kiitokset arvoisa puheenjohtaja tästä tilaisuudesta ja odotan innolla vielä sitä, että meistä tulee todellinen täysivaltainen kumppani tässä Euroopan unionin kehityspolitiikassa. Kiitos. Kiitos. Aika on rajallinen, joten nyt suljen puheenvuorolistan. listan. Ja annan nyt puheenvuoro niille, jotka tähän asti ovat puheenvuoroa pyytäneet. En ota enempää puheenvuoropyyntöjä vastaan. Sitten Bundestagista, Rova Kruft. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää keskustelusta. Ensimmäistä kertaa on tällainen epävirallinen tapaaminen, mikä osoittaa sen, että koordinaatti on tärkeässä osassa yhä useammin parlamenttien välillä. Se palvelee keskustelua, mutta myös sitä, että ylipäänsä lähenymme toisiamme strategisissa kysymyksissä. Iso-Britannian kollega onnitteli sen 0,7 prosenttia. Saksassa sitä valitettavasti on vielä saavutettu 0,39 on meillä. Eikä ole kovin suurta tulevaisuuden näköalaa parannuksesta valitettavasti. Kehityspolitiikassamme meillä on oma itsenäinen kehitysapuministeriö, ei ulkoministeriön alaisuudessa. Ja siinä mielessä meillä on suuri mahdollisuus parlamentissa ja ylipäätänsä liittotasavallassa aset puhua omista asioistamme. Tärkeintä, mitä ei ole vielä sanottukaan tässä, on se, että valiokunnassamme, kun ajatellaan eurooppalaisia aloitteita, kehityspolitiikan kannalta käsittelemme niitä ja äänestämme niitä niistä valiokunnassamme. Ja joskus on myös yhteisiä lausuntoja, mielipiteitä opposition kanssa. Minähän edustan oppositiota. Se on kovin positiivista. Esimerkiksi olemme käsitelleet kauppasopimusta ja antaneet eri lausuntoja. Kolumbia Peru esimerkiksi oppositiolta tuli tai oli se mielipide, että sanktiot eivät riitä hallitusta sen puolesta, mutta sitä keskusteltiin. Eli se tarkoittaa, että tätä johdonmukaisuutta ei pyritä pelkästään saamaan aikaan omassa kehityspolitiikassa omassa maassa, vaan myöskin kun ajatellaan johdonmukaisuutta EUn suhteen. Ja se mielestäni on suuri mahdollisuus kaikille eurooppalaisille parlamenteille nyt, kun meillä on mahdollisuus antaa lausuntoja myös Brysseliin että se parantaa koherenssia parlamenttien hallitusten välillä EUn puitteissa ja johdonmukaisuus omassa maassa. Siinä on vielä paljon tehtävää. Ei teeskennellä muuta. Mutta juuri, että meillä on institutionaalinen koordinointikierros, se on hyvä asia, mutta että meidän jäsenen pitää myös pyrkiä siihen, että kun ajatellaan näitä teemoja, jotka ovat esillä EU-ssa omassa maassa, tartutaan siihen, niihin niin, että kysymys asetetaan koko ajan, koska itsestäänselvyys ei ole. Kiitos oikein paljon. Ja viimeinen puhuja, rouva Bayer Itävalta. Herzlichen Dank. Ich möchte einerseits berichten, dass wir in Österreich Haluaisin kertoa, että Itävallassa on ollut jo pitkän aikaa niin, että lakiin on kirjoitettu kehitysapupoliittinen johdonmukaisuus. Ei se kuitenkaan yksinään riitä. Ei ole vielä löydetty sopivia välineitä johdonmukaisen toteuttamiseen, mutta parlamentissa on nyt laaja enemmistö sille, että kehitysapuprosenttia nostetaan, vaikka se ei vielä tarpeeksi korkea ole ja nyt meillä on sitten alivaliokunta parlamentissa, joka ottaa yhteyksiä ja pitää kokouksia yhdessä kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa. Mutta mistä puhuisin vielä yhteistyö, mitä olen kovin kiitollinen tästä mahdollisuudesta. Tälle, täällä on hyvä tilaisuus ja tilaisuus ja myöskin 2011 on etkysapupolitiikasta ja sen johdonmukaisuudesta mietintö Euroopan parlamentista ja sehän on perustatyöllemme siellä on otettu esille tämä vuosittainen tapaaminen. Tämä paperi määrittelee kovin selvästi, että missä ongelmat kehityspolitiikan johdonmukaisuudessa ovat. Kuvailee hyvin selkeästi, että missä täytyy parannuksia saada aikaan. Mahdollisia toimenpiteitä otetaan esille. 21 kohdassa Euroopan parlamentin mietintöä kirjoitetaan, että tämän järjestelmällisen vuosittaisen tapaamisen puitteissa pitäisi olla tavoitteiden asentantaa ja tavoitteita seurata. Ja kysyisin, ja siis hyvä, että on tällainen konkreettinen lähestymistapa tässä mietinnössä, haluaisin kysyä, että tämä pitää mielessä, onko toimenpiteitä tehdä jonkinlainen kriteeriluettelo, jota voitaisiin sitten tarkastaa. Ja sitten se antaisi kansallisille parlamenteille mahdollisuuden yrittää saada aikaan konkreettista edistystä ja työtä sen parissa. Se olisi hyvä mahdollisuus siihen, että miten me parlamentin jäsenenä todellakin voisimme antaa panoksemme siihen, että kehitysapupolitiikan johdonmukaisuutta sitten voitaisiin parantaa omassa maassamme, mutta tietysti myös EU-tasolla. Jos tällaisia harkintoja ei ole, niin puhuisi kovasti sen puolesta, että tähän suuntaan pitäisi harkita. Merci, nous venons... Kiitos. Nyt tämä hyvin mielenkiintoinen istunto on saatu päätökseen ja tässä keskusteluosassa puhuivat vain kansallisten parlamenttien edustajat. Euroopan parlamentin jäsenet kuuntelivat hyvin huolellisesti teidän kantojanne. Ja nyt kun itse olen Euroopan parlamentissa kehityspolitiikan johdonmukaisuuden pysyvä esittelijä, niin pistin kyllä nämä ehdotukset ylös, Rova Bayer, ja aikataulu Biibalksin ehdotukseen liittyen on syyskuuhun mennessä, ja tämän jälkeen parlamentti jatkaa jo aloitettua työtä. Minulle on määritetty tietty mandaatti, joka sisältää kymmenen asiakohtaa, joihin pitää erityisesti kiinnittää huomiota niin, että voimme tätä ehdotusta tarkasti käsitellä. Ja tämän suhteen olenkin jo tavannut kollegoitani ja olen myös Tanskassa pari kuukausi sitten käynyt ja olen myös keskustellut kansalaisjärjestöjen kanssa täällä Brysselissä. Nehän tekevät erinomaista, innoittavaa työtä. Ja siellä on todella hyviä, mielenkiintoisia ehdotuksia. Ja pahoittelen sitä, että en voi nyt enempää niistä puhua, tai niitä ei voida enempää tässä käsitellä, kun ei ole aikaa. Olisi hyvä myös, että olisi jonkinlaiset kriteerit sille, miten me tilannetta yhdessä arvioimme. OECDssä tätä työstetään parhaillaan, olemme mukana tuossakin työssä. Itse henkilökohtaisesti tai valiokunnan edustajana. Meidänhän pitää käsitellä näitä asioita yhteisestä näkökulmasta ja yhteisesti, koska siitä määrätään Lissabonin sopimuksessa. Ja meillä pitäisi myöskin olla keinot tämän määräyksen täytäntöönpanemiseksi. Tämä keskustelu oli hieno tilaisuus keskustella näistä erityisen tärkeistä asioista ja haluaisin muistuttaa, että, kehitys, että politiikkojen johdonmukaisuus tarkoittaa sitä, että muilla aloilla kunnioitetaan sitä, mitä kehityspolitiikan alalla on tehty. ja tähän liittyvät muun muassa biopolttoaineen, maatalouspolitiikan, elintarviketurvallisuuden kysymykset eri puolella maailmaa. Kukaan ei voi niitä sivuuttaa. Ja lisäksi meidän pitää keskustella menettelytavoista. Siitä haluaisin pari asiaa sanoa. Ensinnäkin Euroopan parlamentissa on ollut vähän hankaluuksia käynnistää, tai te puhuitte siitä, että kansallisella tasolla on ollut vähän vaikeaa käynnistää parlamentaarista valvontaa johdonmukaisuuden suhteen, ja tämä on totta myöskin Euroopan parlamentissa. On joskus vaikeaa saada aikaiseksi valiokuntien välisiä keskusteluja, mutta tähän täytyy kuitenkin pystyä vielä, koska tällä hetkellä hän ihan rehellisesti sanottuna tilanne ei ole tyydyttävä. Ja me kehotamme, että tämän parlamentin seitsemän valiokunnan sääntöjä noudatetaan. Sen osoittaa tämäkin keskustelu, koska meidän täytyy pyrkiä muiden kumppaneiden kanssa keskustelemaan näistä asioista. Tässä on 28 toimia, joiden täytyy yhdessä keskustella kehityspolitiikan johdonmukaisuuden valvonnasta. Tämä ei ole mikään helppo tehtävä, koska tälle ei ole määrärahoja, omaa budjettia, ja kansalliset parlamentit joutuvat käsittelemään kansallisia ongelmia, eikä ole mahdollisuutta täysin valvoa Euroopan parlamentissa tätä toimintaa, koska tätä, tästä ei määrätä vielä perussopimuksessa. Mutta meidän täytyy yhteisesti näitä asioita arvioida, jotta toimijat alkavat noudattaa yhteisiä periaatteita kehityspolitiikassa. No mitä sitten voitaisiin tilannetta parantaa? Hyvin yksinkertainen ehdotus. Itse vastaan tämän mietinnön laadinnasta. Te esitte, edustatte kansallisia parlamentteja. Kehotankin teitä esittämään ehdotuksenne tai toiveenne sihteeristöllemme. Ja heti kun paperille olen saanut ensimmäiset ehdotukseni, niin itse puolestani sitoudun lähettämään teille nuo ehdotukset. Ja toivon, että tämän mahdollisuuden myös käytätte hyväksenne. Kyllä me tässä onnistumme ja Kim Mitchell, joka on kehitysyhteistyövaliokunnan edustaja tässä vieressäni, niin hän varmasti on yhtä mieltä. On tärkeää tehdä yhteistyötä ja keskustella kehityspolitiikan johdonmukaisuudesta kansallisten parlamenttien kanssa. Ja nyt kun olen kuullut erilaisia ehdotuksia, niin huomaan, että meillä on pitkä tie edessämme, jotta saamme kantojamme lähennettyä ja luotua yhteisiä toimintamalleja. Kaksi lähestymistapaa haluaisin nostaa esille, ne ovat esimerkillisiä. Ensinnäkin Alankomaiden ministerineuvoston tapa se, että siellä kehitysyhteistyöstä vastaava edustaja oli aina ministerineuvostossa puhumassa – johdonmukaisuudesta. Ja sitten rouva Ruut kertoi Bundestagin valiokunnasta se, että voidaan kertoa mielipide siitä, mitä muut tekevät näissä asioissa. Sekin on hyvin tärkeää. Esimerkiksi 0,7 prosentin tavoitteen suhteen olen ihan varma, että te olette vauhdittaja siellä ja edistätte poliittisesti tuloksia tällä alalla. Tällä hetkellä ne ovat, eivät ole riittäviä. Yhdistyneen kuningaskunnan edustaja sanoi, että 0,7 prosenttia on tarkoitus saavuttaa keinolla tai toisella. Ja se on tärkeä sitoumus ja on myös tärkeää, että tämä saatiin aikaiseksi perinteisten poliittisten erojen tai niistä huolimatta. Kiitän kaikkia, jotka ovat kertoneet näkemyksensä. Kiitos oikein paljon. Pahoittelen vielä kerran sitä, että täällä tekniikka, tekniikka vähän häiritsi toimintaamme, mutta hehän tämän rakennuksen turvallisuudesta vastaa, mutta valitettavasti tämä kuitenkin vähän tätä keskustelun laatua heikensi. Kiitos oikein paljon kaikille ja nyt luovutan puheenvuoron ystävälleni Guy Michellille. Hän on toiminut ministerinä omassa maassaan. En tiedä, mitä hän teille nyt kertoo, sen kuulette häneltä ihan välittömästi. Thank you. Um... Kiitos. Ensinnäkin haluan kiittää, että olette paikalla. Nimeni Gini Mitchell. Olen jäsen ja koordinaattori kehitysapuvaliokunnassa Euroopan parlamentissa ja olen esittelijänä lainsäädäntöaloitteelle avunantajakoordinaatiosta Euroopan parlamentissa. Hienoa nähdä näin paljon ihmisiä täällä tänä aamuna. Ja hienoa, että puheenjohtajamaa on lähettänyt Pat Bringin, joka on ulkoasiavaliokunnan puheenjohtaja, ja tänne, tänne, tai tänne tänä aamuna. Toisessa paneelissa keskustellaan asiasta, joka liittyy koordinoinnin merkitykseen kehitysapupolitiikassa. Johdonmukaisuudestaan puhuttu EU-politiikassa. Nyt on kyse siitä, että koordinoidaan kehityspolitiikkoja erityisesti. Avunantajakoordinaatio tarjoaa tehokkaat puitteet kehitystavoitteiden edistämiselle, kuten on nähty. Politiikan johdonmukaisuus kehityksessä käsittelee yhteyttä eri politiikkalohkojen välillä – Siinä pyritään varmistamaan, että tavoitteet hallitusten politiikoissa eivät, tai siis ovat mielessä siellä, missä tehdään toimia, joilla olisi vaikutusta kehitysmaihin. Paremman koordinoidin kysymys keskittyy nimenomaisemmin toimi, toimeenpanon moraliteetteihin. Eli kysymys, miten apua pitää antaa ja miten varmistaa tai yrittää varmistaa, että liiallinen sirpaloituminen sektorikohtaisesti tai maakohtaisesti ei estä sitä, että parhaat mahdolliset tulokset voitaisiin saada aikaan kullakin käytetyllä eurolla. Konnotia voidaan määritellä prosessiksi, jossa kumppanit tekevät yhteistyötä avun tehokkuuden optimoimiseksi. Se on siis väline ja tavoitteena siinä on avun tehokkuus se johtaa siihen, että rahoituskustannukset pienenevät ja saadaan ainakaan sama tulos tai jopa parempi tulos samalla investoinnilla. Tämä on sitäkin tärkeämpää nykyään, kun on leikkaamispolitiikkaa kautta Euroopan, jossa kehitysapu eu on vähentynyt, kun EU on suuri avunantaja ja sillä on erityinen integraation laatu EUlla ja jäsenvaltioilla on potentiaali olla tehokkain avunantaja. EU-rakenne antaa suuria mahdollisuuksia perustautua suhteelliseen etuun ja parhaisiin käytäntöihin, mutta käytännössä näin ei valitettavasti ole. EUn avun vaikutusta estää liiallinen päällekkäisyys ja sirpaloituminen – Siihen täytyy puuttua ja voidaan puuttua yhteisillä toimilla. Nämä hukatut mahdollisuudet edustavat sitä, mitä jotkut kusuvat Euroopan kustannukseksi, eli ne, jotka asuvat Euroopassa, jotka antavat enemmän kuin puolet kaikesta kehitysavusta, eivät maksimoi pyrkimyksiä. Ja ennen kuin järjestetään seremonioita molemmin puolilla. 25 000 lasta kuolee joka päivä. Huomenna tänään, yli huomenna, ellei asiantila muuteta. Hyvä uutinen on se, että 36 000 se oli päivässä aiemmin. 13 000 lasta joka päivä elävät nyt, koska tuki ja siihen liittyvät asiat ovat vaikuttaneet asiaan. Se täytyisi muistaa 68 000 on kehitysmaiden lapsikuolleisuusaste. Tietysti siinä on suuria eloja. Irlannissa joissakin EUn maissa se oli 48 per tuhat toisen maailmansodan lopussa. Ei siinä nyt niin suuri ero ole. Kyllä nämä luvut voidaan saada alas. Siellä tärkeintä tietysti humanitaarisesta näkökulmasta se on sitäkin, mutta 2050 vuonna maailman väestö on lisääntynyt kahdella miljardilla. 90 prosenttia syntyy näistä kehitysmaihin. Jos nyt ei maksimoida pyrkimyksiä, se on huono perintö lapsille lapsille. Jos halutaan saada aikaan innovatiivista politiikkaa strategiassa kumppanuudessa, parlamenttikin nyt pyskii arvioimaan niin kutsutun non-European vaikutuksia. Tutkimusprofessissa tai se julkaistaan tämän vuoden kesäkuussa. Alustavat löydökset jo vahvistavat sen, että paremmalla koordinoinnilla on monetahoiset edut. Taloudellisesti 800 miljoonaa euroa voitaisiin säästää vuosittain – EU-ssa, komissiossa ja 27 jäsenvaltiossa transaktiokustannuksia ajatellen, jotka liittyvät valmisteluun, neuvotteluihin, toimeenpanoon ja sopimusten toimeenpanoon avunannossa. Nämä tämä säästö voitaisiin sitten käyttää edunsaajamaiden maiden hyväksi. Avun laatu, vaikutus on asia, jossa parempi koordinointi voisi tuoda tuloksia, otetaan käyttöön ehdot, parempi valvonta, avoimuus. Tästä saadaan vipuvoimaa enemmän, enemmän. Tai harmonisoinnilla on etuja myös edunsaajamaihin. Parempi käyttöaste ja parempi hallinnointi. Erityisen tärkeää on se, että koordinoinnin ja harmonisoinnin parantaminen antaisi panoksen siihen, että voidaan paremmin saavuttaa EUn kehitystavoitteet ja sen myötä EU voisi paremmin saavuttaa kunnianhimoisen tavoitteensa globaalina toimijana. 0,7 prosenttia on tavoite 2015 vuoteen mennessä, mutta useimmat jäsenvaltiot eivät sitä saavuta. UK on tietysti ollut, sen pyrkimykset ovat mainittavat. Tietysti aiemmin on luennoitu heille, että he eivät vaikuta ulkopuoliseen maailmaan, mutta kehitysapuasiassa he ovat esimerkki meille. Tietysti koordinaatio voisi muuttaa tilannetta yleisellä tasolla. Ehdotetaan, että keskitytään harvempiin maihin ja toimiin. Se on olennaista. He on jo osoittanut kunnianhimonsa parantaa koordinaatiota. Pariisin julistus ja muutkin sopimukset tuovat esille yhteisiä periaatteita ja on pyrkinyt niihin itsekin, kuten työnjako ja yhteinen ohjelmointi. Käytäntö on kuitenkin osoittanut nämä periaatteet yhteisistä toimista perustuvat paljon yksittäisten jäsenvaltioiden halukkuuteen ja epäviralliseen koordinointiin kahdenvälisten virastojen välillä ja niistä puuttuu asianmukainen toimeenpano. Periaatteessa toimijat ovat samaa mieltä koordinoinnin tarpeesta käytännössä. Asiat eivät ole niin yksinkertaisia. Jäsenvaltioilla on selkeä tavoite ja näkemys siitä, että miten asiaa edistetään, mutta ne eivät ole valmiita tekemään kompromisseja. Tähän liittyy poliittisia kustannuksia avunantaja omistajuus ja vähempi näkyvyys mahdollisesti, mutta ehkä asia voidaan tarttua. Ehkäpä edun antajamaa voisi olla näkyvyydessä ja olla viraston ominaisuudessa. On tullut uusia virkoja ulkosuhdehallintoon. Uusi rakenne vaikuttaa myös kehitysapuun. Tästä saadaan uutta potentiaalia mutta siihen liittyy myös riskejä kehityspolitiikalla. Non-Europein non-Europein kustannuksia käsittelevä raportti käsittelee näitä asioita. Siinä yksilöidään asianmukaisimmat välineet, jotta koordinointia voidaan viedä eteenpäin vieläkin, ja sellaisenaan se on perustana lainsäädäntöaloitteelle parlamentissa. Esittelijänä tästä aloitteesta parlamentissa aion ehdottaa lisäaskeleita lainsäädännössä ottaen huomioon ilmeiset edut ja toisaalta poliittiset esteet. Olen tietoinen olennaisesta roolista, joka kansallisessa parlamenteilla on. 26 vuotta olin kansallisen parlamentin jäsen ja tiedän, miten tärkeää kansallisen parlamentin tuki on. Sen vuoksi tämä kokous täällä onkin tänään. Sen vuoksi Innokkaasti toivotan tervetulleeksi ajankohtaisen debatin ja odotan näkemyksiä ne seuraavista asioista. Miten koordinointia voidaan tukea kehityspolitiikan osalta EUn ja jäsenvaltioiden välillä, mikä on kansallisten parlamenttien rooli ja EPn rooli, miten hallitukset saadaan sopimaan ja hyväksymään ja kertomaan kansallisille parlamenteille asioista niin kuin komissio EPlle. Emme halua Talion suurta roolia, miten tämä tehdään yhdessä. Entäs kulujen rajoittaminen, koordinoinnin, siis kannusten koordinoinnille? Onko koordinointiväsymystä olemassa, kun pyritään lyhytaikaisiin tavoit- tuloksiin? Miten tämä voidaan välttää? Miten EP, kansalliset parlamentit, voivat varmistaa, että säästetyt resurssit vähentyneistä transaktiokustannuksista voidaan allokoida tehokkaammin. Ennen kuin annan puheenjohtajan jäsenille, haluaisin antaa lyhyesti puheenvuoron Mirsen Grimolle, joka johtaa apu- ja kehitysapuyksikköä ja rahoitusyksikköä DEFCO-pääosastolla parlamentissa. Merci, euh, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat äh, edustajat lyhyesti pari mietettä lahjoittajan avunantajan koordinoinnista. Tämä on hyvin perinteinen kysymys kehityspolitiikassa ja itse asiassa se on hyvin ajankohtainen kysymys kahdestakin syystä. Koordinointikysymys liittyy kahteen haasteeseen, toisaalta laajentumishaasteeseen ja toisaalta syventymishaasteeseen. Puhun ensiksi laajentumisesta jo kymmenien vuosien ajan. Avunantajat ovat koordinoineet toimiansa ja samanaikaisesti uusien avunantajien ilmeneminen tai uusien tekijöiden ilmaantuminen, ajattelen tässä erityisesti Kiinaa tai arabimaita, on muuttanut tilannetta. Mikrofoni. Niin, laajeneminen on ensimmäinen haaste Toisin sanoen, kuinka tehokasta toimijoiden koordinointia voidaan edistää ja nämä uudet toimijat on siis saatava tähän mukaan. Tämä on hyvin vaikea haaste ja tämä on ollut yksi mm, teon tehokkuutta 2011 Busanissa käsittelevässä foorumissa ja tässä myöskin kansalaisyhteisöt ja monenkeskiset elimet on saatava mukaan, samoin myöskin nämä kehittyvät uudet maat. Tämä kansainvälinen teksti siis laadittiin tuossa foorumissa ja tarkoituksena oli ottaa myöskin näitä kumppanuusmaita. Tämä on aika monimutkainen tehtävä siinä mielessä, että tähän liittyy tiettyjä arvostus- ja lähestymistapaongelmia, mutta tämä on hyvin tärkeä haaste kuitenkin, koska tarkoituksena on varmasti tuoda lisää vastinetta rahalle niin sanotusti. Ja tämä toinen haaste joka varmasti on vieläkin tärkeämpi, on syventämisen haaste. Nimittäin äh, avun antajien, Euroopan äh, avun antajien välinen koordinaatio on ollut olemassa jo vuosi vuosia. Ja nykytilanteessa, jos ajatellaan sitten avun sirpaloitumista, kuten aivan oikein tuossa herra Mitchell sanoi, niin Euroopan unioni ja jäsenvaltiot ovat osa tätä ongelmaa. Jos ajatellaan useita maita, useita sektoreita, joilla toimimme, niin eurooppalaiset ovat osa ongelmaa. On liikaa eurooppalaisia toimijoita, jotka toimivat aivan liian monella sektorilla, ja tämä vähentää tehokkuutta kumppanuusmaiden osalta, ja myöskin tämä on johtanut tehottomuuteen eurooppalaisten avunantajien taholla. Onneksi eurooppalaiset avunantajat kuuluvat kuitenkin myöskin tähän ratkaisuun. Ja jo vuosien ajan on pyritty tekemään aloitteita, joilla vahvistetaan entisestään eurooppalaisten avunantajien koordinaatiota. Voisin luetella useita aloitteita aina 70-luvulta saakka, jotka ovat pyrkineet tämän omilla ratkaisemaan. Mutta mainitsen kuitenkin kaksi äskettäistä aloitetta. Ensin 2007 aloitteen, joka johti sääntöön täydentävyydestä ja työnjaosta. Ja tätä kautta saatiin parempi jako, työnjako eurooppalaisten eri avunantajien sektorikohtaisen työn välillä. Ja toinen ähm, tässä, tässä on nyt ollut ongelmia kuitenkin tässä aloitteessa, koska useilla sektoreilla pitäisi tietysti löytää se oikea hetki, jolloin eri eurooppalaiset avunantajat voisivat tehdä valintansa ja voisivat lähteä mukaan tähän prosessiin. Ja se vaihe, missä nämä sektorit valitaan, on juuri avun ohjelmointivaihe. Ja näin ollen on tarvittu yhteisen koordinoinnin tai ohjelmoinnin suunnittelun aloite, ja se laitettiin liikkeelle siis tuolla Busanin foorumissa. Yhteinen suunnittelu ei ole mikään vanha tai uusi ajatus, se on ihan vanha, entisestään jo komission esittelemä ajatus ja se on myöskin nyt mukana OECDn toimissa. Mitä tässä on oikein kysymys? No kysymys on siitä, että yhdessä suunnittelemme ja kehitämme tiettyjen maiden kanssa yhteistä analyysiä maasta ja myöskin kehityssuunnitelmaa näiden eurooppalaisten toimijoiden ja muiden sektoreiden kesken kehitämme, jotta päällekkäisyydet vältettäisiin ja joilla myöskin avun tehokkuus moninkertaistettiin. Avun saajat tietysti ovat tilanteessa, jossa he voivat parantaa tilantansa kovin paljon, hyvin paljon rahaa itse asiassa menee ohi kohteen ja tämä on ikävä seikka. Näin ollen tilanne pitäisi käyttää paremmin hyväksi erityisesti tässä kriisitilanteessa. Sitten näkyvyys ja avoimuus ja myöskin avun ennakoitavuus ovat asioita, jotka myöskin olisivat kumppanimaiden edun mukaisesti otettava huomioon. Tässä yhteisen suunnittelun hankkeessa pyritään menemään eteenpäin erityisesti joustavuuden osalta. Tällä tavalla on otettava huomioon kansalliset erityispiirteet ja myöskin se, kuinka paljon on pelivaraa sopeuttaa tätä suunnittelutehtävää eri maiden tilanteen mukaisesti. toisekseen kysymys on myöskin hajauttamisesta. Mahdollisimman paljon jätettävä myöskin toimintavaraa Euroopan unionin valtuuskunnille sekä jäsenvaltioiden suurlähetystelle, jotta ne voivat näitä suunnitteluhankkeita viedä eteenpäin. Ja tämä taas sitten tuo vähemmän roolia roolia näille paikoille. Ja sitten on mahdollista myöskin edistää näiden kumppanimaiden johtajuutta ja mukaan tulemista sillä tavalla, että sovitellaan yhteen eri maiden etuja. Tämä tarkoittaa sitä, että kansalliset toimintasuunnitelmat otetaan huomioon ja pyritään ne sovittamaan ne yhteen niiden painopisteiden ja aikataulujen kanssa, joita tietyillä mailla on. Neljäs periaate on se, että avattaisiin myöskin toimia muille toimijoille, avunantajille Euroopan unionissa jäsenvaltioissa tietysti on tämä toiminnan moottori. Tästä syystä tämä yhteinen suunnittelu tietysti odottaa tukea ulkosuhdehallinnolta, mutta tuen tehokkuus on voitava taata myöskin sillä tavalla, myöskin muut avunantajat voivat osallistua ja tulla mukaan tähän yhteiseen suunnitteluun. Ja viimeiseksi haluaisin vielä korostaa sitä, että tässä vaiheessa tätä aloitetta edistetään vapaaehtois pohjalta ja asteittain. Toisin sanoen tässä vaiheessa jo kahden vuoden ajan tätä yhteistä suunnittelutyötä on tehty seitsemässä maassa ja näiden paikalla olevien suurlähettiläiden voimin olemme nyt saaneet kaksi raporttia tästä asiasta ja vuoden 2017 välillä varmastikin meillä on jo mahdollisuus näitä tukitoimia synkronoida avun saajamaiden kanssa. Tällä tavalla olemme voineet edistää eurooppalaisen avun koordinointia ja tässä vaiheessahan Olemme saaneet dynaamista toimintaa aikaiseksi ja on selkeästi myöskin halukkuutta eurooppalaisten avunantajien taholla, että tässä hankkeessa päästäisiin tuloksiin. On aivan liian aikaista vielä puhua konkreettisista tuloksista ja sen takia tarvitaankin dynamiikkaa ja poliittista tahtoa. Ja tietysti myöskin on otettava huomioon kansalliset parlamentit, niiden merkitys siinä, että jokainen jäsenvaltio voisi oman panoksensa näihin hankkeisiin antaa. Ja aivan oikein, kuten herra Mitchell sanoi, niin kysymys on kaikkien tasaveroisesti jakamasta hankkeesta ja senpä takia tarvitaan kaikkien jäsenvaltioiden panosta ja sitoutumista, jotta tällä tavalla voidaan luoda merkittäviä vaikutuksia näillä eri sektoreilla. Kiitokset. Okay, thank you very much, Commission. Uh... Kiitos oikein paljon komissiolle. Nyt tässä on sitten sitten parlamenttien jäsenten mahdollisuus käyttää puheenvuoron, myöskin Euroopan parlamentin jäsenten. Ensinnäkin Cashman. And thank you, Charles. Kiitos komissio, kiitos Charles aiemmasta esittelystä. Nyt on Shakespearein syntymäpäivä. Ja en nyt lainaa Shakespearea, vaan Wildea. Ja täm, haluaisin vain siis sanoa, että johdonmukaisuutta yhdensovittamista on ehdottomasti lisättävä. Ja tämä on yksinkertaista. Meidän täytyy ministerineuvoston toimia ja äänestyksiä saada avoimemmaksi, jotta kansalliset parlamentit voivat pitää vastuullisena omia ministeriöitään siitä, mitä ne neuvostossa tekevät. Lisäksi on puhuttava hankkeiden omistajuudesta sekä vastaanottajien että avunantajamaiden tasolla. Ja lisäksi on tiivistettävä koordinaatiota kustannusten vähentämiseksi, koska jos näin ei tehdä, niin avun tehokkuus kärsii. Ja lisäksi kansalliset parlamentaarikot, voisitteko vahvistaa periaatteen, jonka mukaan inhimilliset kysymykset ovat kaikki politiikan keskiössä ja tätä on edistettävä. Muuten esimerkiksi ihmisoikeuksia ei huomioida tarpeeksi kauppapolitiikassa. Teillä on irlantilainen kravaatti siellä, siteerakseni irlantilaiskollegaa. Missä seuraava puhuja on? Ria plus 20 dokumentissa parlamentaarikot puhuvat asiasta, mutta mikä on tavoitteiden osuus, mikä on verkostoitumisen osuus. Yli siis 2015 jälkeisessä ajassa. Parlamentti pitäisi ottaa siihen mukaan. monilla mailla, kuten omallani, niin on mahdollisuus vain EUn kautta päästä tähän prosessiin mukaan. Minulle hyvä syy yrittää saada aikaan tämä juuri siihen, että saadaan aikaan uutta yhteistyötä parlamenttien välillä, vaikka ei olisi virallista rakennetta siihen, mutta ehkäpä ainakin ne, jotka ovat asiasta kiinnostuneita, pystyisivät lähtemään eh, siihen, että löydetään epävirallisia rakenteita, että miten keskustelua voidaan tehdä uudet uusmediat, etäkonferenssit, internet, keskustelufoorumit, jossa joita voidaan käyttää. Tiedämme kaikki, että monissa tapauksissa monia avunsaajia ei pystytä tavoittamaan. Ja että myöskin monia tavoitteita ei päästä saavuttamaan. Ja nyt agenda vuoden 2015 vuoden 2015 jälkeiselle ajalle olisi tärkeää. Siinä voitaisiin ottaa nämä asiat paremmin huomioon. Voisimme yrittää kokeilla epävirallisesti, miten eri tasoilla EUn ja kansallisvaltion välillä voidaan keskustella, koordinoida. Pystytään keskittymään sisältöihin. Se olisi varmasti hyvä asia myöskin virallistempien mahdollisten myöhempien prosessien kannalta. Thank you very much, Mr. Louis Michel. Kiitos, Mr. Louis Michel. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin onnittelen teitä tuosta kannanotostanne. Me on oltava samaa mieltä siitä. Haluaisin vähän konkreettisemmin puhua nyt näistä asioista. Tuen Michael Cashmanin ehdotusta siitä, että avattaisiin ovia Euroopan parlamentin jäsenille tavanomaisessa menettelyssä. Tällä tavoilla ehkä mietinnössä saataisiin vietyä esille vähän tarkemmin sitä, mitä me usein täällä käsittelemme. Toiseksi koordinoinnin parantamiseksi olisi ehkä hyvä, jos kaikissa tai kaikille, jokaiselle kumppanimaalle olisi jonkinlainen edustaja, olipa sitten kyse EUn edustajasta tai jäsenvaltion lähetystön edustajasta. Tällä tavoin kaikissa kumppanimaissa voitaisiin toimia koordinoida. Ja haluaisin sanoa herra Mitchell, että esittämänne luvut ovat kyllä todella alakanttiin. Ensinnäkin tuhlaus 49 miljardia euroa mainitsemannanne vuonna EU eh, eh, lahjoitti. Ja itse asiassa kyse oli kuudesta miljardista, kahdeksasta miljardista vuodessa. Ja tämä johtui, tuhla, siis näin paljon tuhlattiin, ja tämä johtui siitä, että toimet olivat päällekkäisiä ja siksi hukattiin hyvin paljon rahaa noissa toimissa ja haluaisin puhua noista tuloksista. Ja myöskin herra Tanton puheenvuorosta sain sen käsityksen, että jo, koordinointi edellyttää sitä, että avunantajat erikoistuvat tiettyihin aloihin. Nythän kaikki tekevät samoja asioita ja silti eroja on joissakin jäsenvaltioissa, olipa sitten kyse Briteistä tai ruotsalaisista tai Luxemburgista tai muista maista, niin joillakin mailla on todella kokemusta ja hyviä käytäntöjä tietyiltä aloilta. Ja todella nyt mietin, että pitäisiköhän tätä erikoistumista ajaa vähän enemmän. Ja lisäksi ei pelkästään koordinoinnin tasolla, vaan muuten haluaisin, että avun tehokkuudesta puhutaan enemmän. Minulle tämä on todellakin tärkeä tavoite ja tämän kaiken keskiössä. Ensinnäkin yleinen ja alakohtainen budjettituki on tässä otettava huomioon. Useissa kumppanimaissa on ongelmia ja kyse johtuu maan tilanteen haureudesta, haureudesta. Ja siksi pitäisi saada varoja, jotta voisi maksaa poliisille tai opettajille demokraattisesti siksi tarvitaan alakohtaista budjettitukea. Ja puhun tästä siksi, että kansallisissa parlamenteissa usein suhtaudutaan kielteisesti yleiseen ja alakohtaiseen budjettitukeen. Usein perusteena käytetään sitä, ettei budjettituen käyttöä voida täysin valvoa. Se on ihan väärin. Sitähän ihan järjestelmällisesti valvotaan ja tämä tehdään tilintarkastustuomioistuimen tasolla viimeistään. Louis Lependus uh, addressed that issue you... Louis Lependus otti esille juuri saman asian. 800 miljoonaa, jota painotin, olivat transaktiokustannukset. Kun näin alustavan raportin esittelin, sanoin ihan samaa, että 6 miljardia vuodessa, mutta se on välilliset ja välittömät kustannukset. Molemmat tämä on vain transaktiokustannukset, joten kuitenkin samalla sivulla ollaan. Eryta Hubner. Ja herzlichen Dank für Ihre Ausführung. Kiitos alustuksista, jotka olivat kovin mielenkiintoisia. Liittopäivät Saksassa ovat keskittyneet intensiivisesti komission ehdotukseen. Olemme näiden direktiivien puolella, mutta yksittäisissä kohdissa näemme vielä neuvottelumahdollisuuksia tai erikoistumismahdollisuuksia tai täsmentämismahdollisuuksia. Tämä koskee juuri Michelin esille ottamaa asiaa, eli yhteistyö työnjaossa, erityisesti kun ajatellaan asiantuntijuutta. Monet jäsenvaltiot ovat nyt sitten, tai monilla jäsenvaltioilla on asiantuntijoita, sen pitäisi asettaa painoa työjaossa, mutta näemme ongelmia myös siinä, ja tämän olemme myös antaneet tehtäväksi esittää ministerineuvostossa ministerillemme, että kun työkenttiä jaetaan paremmin EUn jäsenvaltion välillä, niin se olisi tärkeää, koska meidän mielestämme ja näkemyksemme mukaan työnjako, kun on epäselvä tehtävien jako, vastuujako, niin se on vaikuttanut tuloksiin kentällä. Näin voi tulevaisuudessa olla. Haluaisin painottaa erityisesti, että juuri EU, kun sillä on ihan erityinen vahvuus kehitysapuyhteistyössä, niin sen pitäisi toimia erityisesti siellä, missä on saatavissa lisäarvoa sen toiminnan perusteella. Ja jäsenvaltiot sitten täydentävinä käyttävät omaa erityisosaamistaan ja asiantuntemustaan. Kiitos. Okay, thank you very much indeed. No other... Kiitos. Ilmeisesti kukaan muu ei halua käyttää puheenvuoroja. Selvä. Sitten ulkosuhdehallinnon edustaja Felix Fernandez Shaw saa puheenvuoron. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset siitä, että kutsuitte myöskin ulkosuhdehallinnon tänne puhumaan. Ensiksi haluaisin sanoa, että kaikki se, mitä komission kollega tuossa sanoi, on myöskin meidän linjamme mukaista, koska käsikädessä toteutamme tätä yhteistä suunnittelua ja koordinointia. Haluan puhua lyhyesti ja lisään vain joitakin ajatuksia, jotka on hyvä ottaa huomioon, kun mietitään sitä, kuinka koordinaatio tapahtuu. Ensinnäkin tässä on varmasti laaja sopu siitä, minkä periaatteiden ja linjojen mukaisesti pyritään paremmin tuota apua toimittamaan ja mitkä ovat poliittiset prioriteetit ja että tähän päästään toimimalla yhdessä. Mutta meillähän on 50, 40, 28 suurta hallintoa, samoin myöskin Brysselin suuri hallinto ja jokainen jäsenvaltio omien hallintojensa puitteissa pyrkivät sitten oman yhteistyönsä toteuttamaan siellä kumppanimaiden kanssa ja eri kehitysvirastojen kanssa omalla tavallaan, niin että yksi tapa, jolla päästään parempaan koordinointiin on se, että mietitään, kuinka saadaan mukaan kaikki hallinnot, oliva kysymys sitten ähm, kansallisella tasolla tai suurlähetystötasolla tai muissa paikoissa, niin että kaikki tapahtuu samaan aikaan samassa paikassa. Ja senpä takia tuossa kollega selittikin, kuinka on hyvin tärkeää synkronoida ja pyrkiä yhdessä työstämään samoja asioita samaan aikaan samassa paikassa. Muutoin on vaarana se, että teemme erillisiä päätöksiä erillisissä paikoissa vaikka kysymys on samoista maista. Ja tämä on ongelmallista yhteiselle suunnittelulle ja kaikenlaiselle avunantajien koordinoinnille. Toinen seikka, joka on hyvä ottaa huomioon, on se, että kuten sanoitte tuossa puheenjohtaja, tässä on ollut selkeä instituutiollinen muutos Lissabonin sopimuksen myötä, ja tämä liittyy siihen, että EUn valtuuskunnilla on nyt erilainen rooli. Niillä on sama rooli kuin aikaisemmin, mutta nyt niillä on myös äh, erilainen koordinointirooli sekä jäsenvaltioiden ja Euroopan koordinoinnin rooli. Ja tämä on selkeä etu meille kaikille, koska tällä tavalla meillä on tietty koordinaattori paikan päällä, joka pyrkii saamaan kaikki yhteen jäsenvaltiot ja mitä muita sitten Euroopan ulkopuolisia avunantajia onkaan mukana. Ja juuri tämä on se, jota äh, tuossa kollega ja komission jäsen valottivat äh, siinä mielessä, että tämä suunnittelutyö on saatava maatasolle. Senpä takia asiantuntijamme jolle me eurooppalaiset veronmaksajat maksamme, eri diplomaatit, eri kehitysyhteistyön, kehitysavun asiantuntijat Burkina Fasossa, Boliniassa tai Bangladesissa, mainitaan nyt vaikka nämä kolme vielä alkavaa maata, niin me maksamme heille näillä rahoilla. He tietävät, mikä on parasta, he ovat parhaassa paikassa päätösten tekemiseksi tai sen tekemiseksi, mikä heistä on paras kontribuutio EUlta tähän kehitystyöhön. Ja sen takia Tämä on siis EU-delegaatioiden uusi rooli ja tämä on myöskin uutta jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä paikan päällä. Tietysti olemme hyvin alkuvaiheessa tätä prosessia, mutta myönnän, että meillä on ollut aika suuria menestysaskeleita sillä tavalla, että jäsenvaltiot ovat lähteneet tähän ajatukseen mukaan. Ja tämähän pohjaa siihen, että kaikki EUn jäsenvaltiot saataisiin yhdessä suunnittelemaan ja myöskin EUn ulkopuolisia avunantajia voisi niiden halutessa tähän osallistua. Tässä vaiheessa, kuten komission jäsen aamulla kertoi, meillä on ollut yhteinen koordinaatiostrategia Etiopian kanssa. Siihen kaikki ovat sitoutuneet eri osapuolet ja meidän mielestämme tämä on yksi esimerkki, joka sieltä tulee mainituksi. Tietenkin tähän kuluu aikaa, koska jäsenvaltiot ja Euroopan unioni kaikki olemme suuria tekijöitä, mm, on historiallista mm, perintöä ja työtä on paljon tehtävänä, mutta tämä on tehtävä maatasolla, koska siellä varmasti parhaiten voimme kohdentaa apumme paremmin kumppanuus kehityskumppaneittemme kanssa. Thank you, Mr. Fernandez Shaw. And, uh... Kiitos, herra Fernandez Shaw. Ne Uskoche on seuraavaksi pyytänyt puheenvuoroa. Dank. Um... Johdonmukaisuushan on teema, joka tarvitsee yhtä asiaa, eli poliittista tahtoa ennen kaikkea. Ja kysyn nyt täällä, että voidaanko todeta, että todellakin olisi poliittista tahtoa tehdä yhteistyötä. Poliittista tahtoa, jos sitä ei dokumentoida, niin meidän pyrkimyksemme sitten kehityspolitiikan alalla keskustella, niin ne on tuomittu epäonnistumaan. Ja kysymykseni on, missä voitte huomata hallitusten piirissä poliittista tahtoa ja onko jotain sellaista kuin valmiutta siihen, että kun on tähän vastahakoista mentaliteettiä, niin voidaanko se murtaa? Ja miten tiimisuuntautunutta sitten on, on sen käsittely että miten näitä voidaan politiikkalohkojen läpi hoitaa näitä asioita hallitustasolla. Ja tässä täytyy aloitteiden tulla myös enemmän alhaalta päin, hallitusten sisältä, parlamenttien sisältä. Täytyy tehdä itse työtä sen puolesta, että voidaan yksittäiset egoismit ylittää, että voidaan osoittaa, mikä on mahdollista, kun tehdään tiimiorientoituneesti kehityspolitiikkaa. Ja kysymys on se, että missä siinä poliittinen tahto on ja voidaanko sitä vielä löytää. Vai onko nyt ihan toisenlainen trendi käynnissä? Well, I think you've asked... Mielestäni kysyitte mielenkiintoisen kysymyksen. Vielä muutama minuutti tai olla ennen niin seuraavaa sessiota. Käsitellään tämä nopeasti. Tämä on ongelman ydin. Miten paterot voidaan murtaa ja Humanitaarisen asia. Tässä on kyseessä vaikuttavuus, tehokkuus, julkiset rahat täytyy käyttää vaikuttavasti. Ja silloin puhutaan ihmisten elämistä. Minut nimitettiin aikanaan hätäelintarvikeasetuksen esittelijäksi juuri ennen kesätaukoa eräänä vuonna. Minut pystyttiin puhumaan syyskuussa Ranskaan kehitysapu ministerien neuvostoon pyöreän pöydän kokoukseen. 25, ainakin yli 20 ministeristä kertoi minulle, että miten sitä ei voida tehdä. Se tehtiin sadan päivän aikana. Rahat löytyi, lainsäädäntö saatiin läpi. Ihmiset, ihmisillä ei ollut ruokaa, siellä oli hätä. Täytyy kunnioittaa periaatteita. Hallitukset ovat tietysti riippumattomia. Irlannissa esimerkiksi. Parlamentti ja senaatti saavat läpi, minkä lain haluavat, jos ei ole perustuslain vastaista. Euroopassa voidaan tehdä vain perussopimusten mukaan. Ei voida siis olla toistemme roolissa. Eli sen vuoksi nämä pelot täytyy hälvyttää ja sanoa, että kysyä, miten voidaan kunnioittaa kaikkien omia rooleja ja silti tehdä yhteistyötä. Oletan, että ennen kuin kansalliset parlamentit painostavat hallitusta, minkä vuoksi kokouksemmekin on, että ennen sitä he eivät ole taipuvaisia rajoja murtamaan. Ja meidän täytyy sitten yhteistyössä kunnioittaa toisiamme ja varmistaa se, ja näin saadaan tilivastuuta siihen, mitä teemme hän haluaa olla tässä holhoava, mutta mielestäni on kovin kunnioitettavaa, että vaikka Britanniassa julkinen talous on tiukilla ja muullakin Euroopassa, niin nyt on osoitettu, että 0,7 prosenttia on sitoumus edelleen ja täytyy antaa äh, kehuja tästä parlamentille. Ei se ole helppoa. Omassa maassa kysytään, että miksi tätä tehdään. Eli kyllä tässä voidaan osoittaa, että jotain tehdäänkin. Ja jos yhteistyötä tehdään, niin voidaankin tehdä. Nyt prosessi vasta on alussa. Mietintöä ollaan vasta tekemässä, toivottavasti se saadaan loppuun myöhäiskesällä. Ja sitten sitä voitaisiin syyskuussa käsitellä ja toivottavasti kansalliset parlamentit sitten voisivat esittää näkemyksensä ja sitten keskustelut voitaisiin käydä. No viimeisenä sanoisin, että mielestäni on kyllä tärkeää, että yritämme käyttää modernia viestintätapoja. Että jos ei fyysisesti voidakaan olla samassa paikassa, niin olisi enemmän käyttöä modernille viestintätekniikoille, jotta ymmärtäisimme toisiamme paremmin. valiokuntia on alettu webstreamata äskettäin ja myöskin muita hyödyllisiä välineitä on yhteistyöhön kansallisten parlamenttien kanssa ja tässä voidaan käyttää juuri videokonferensseja ja muita tekniikoita. Minulle juuri kerrottiin, eli tästä, tämä tästä. Kiitos kaikille kovasti ja erittäin mielenkiintoista. Nyt vasta prosessi alkaa. Voidaan tehdä paljon enemmän yhdessä, jos keskitytään siihen, mikä tavoitteemme on. 13 000 on pienentynyt lapsikuolleisuuden määrä. Siitä voidaan vieläkin mennä alaspäin. Sitten Ive Jolly jatkaa viimeisen session puheenjohtajana. on meidän työvaliokuntamme puheenjohtaja. Merci beaucoup. Nous nous approchons maintenant Kiitos oikein paljon. Olemme pääsemässä tapaamisemme loppuun. Ja nyt sitten loppupäätelmä määritelmiä täällä on esittämässä herra Pat Breen. Hän on Irlannin parlamentin ulkoasioiden ja kauppapolitiikan valiokunnan puheenjohtaja. Irlantihan on tämänhetkinen puheenjohtajavaltio. Ja nyt aloitamme lyhyen keskustelun jotta voimme vetää nämä molemmat keskustelun osiot yhteen. Herra Breen, saatte nyt korkeintaan 10 minuuttia puheaikaa. Olkaa hyvä. Indeed, Miss Charlie. Kiitokset, rouva Jolie. Aluksi voin todeta, että tämä on ollut hyvin hyödyllinen kokous ja olen todella luottavainen. Ja tämä osoitti minulle, kuinka voimakkaita me kansallisina parlamentaarikkoina olemme ja Euroopan parlamentin parlamentaarikkoina, kun puhumme yhdellä äänellä. Ja kysymyshän nyt tietysti siitä, että menemme takaisin omiin parlamentteihimme ja takaamme sen, että johdonmukaisuus ja yhteinen suunnittelutyö tulee osaksi kehitysohjelmaamme. Haluaisin tässä yhteydessä myöskin kiittää aiempaa kollegaani Gay Mitchellia täällä tänään. Olen työskennellyt hänen kanssaan vuosikaudet ja on sanottava, että Irlannin häviö oli tässä Euroopan parlamentin voitto. Hän on tehnyt valtavasti työtä täällä kehitysvaliokunnassa asian eteen ja myös Kendan Evelanin ähm, puolesta. Täällä myöskin edustan Irlannin parlamenttia ja Irlantia. Ja me ainakin menemme omaan parlamenttimme takaisin näiden evästeiden kerran, jota täällä aamupäivällä nyt saimme. Maaliskuun lopussa pidettiin Dublinissa toinen parlamentin välinen kokous yhteisestä puolustus- ja turvallisuuspolitiikasta. Ja sielläkin kansallisten parlamenttien jäsenet, Euroopan parlamentin jäsenet todella arvokkaalla tavalla voivat keskustella ja vaihtaa näkemyksiä. Ja minun mielestäni tämä todella oli osoitus siitä, että parempaa johdonmukaisuutta Euroopan unionissa voidaan saada aikaiseksi monillakin osa-alueilla. Ja on todella ilahduttavaa nähdä täällä tänään sama prosessi parlamenttien väliset kontaktit ovat jatkumassa tälläkin alalla. Ja minä itse olen johdonmukaisuuskysymyksen pysyvä esittelijä myöskin ja haluaisinkin että tällaiset vuosittaiset tapaukset, tapaamiset tulisivat tavaksi. Haluan kiittää isäntäämme Eva Jolita eh, ja toivon mukaan, että hän voisi viedä tämän suosituksen eteenpäin. Monet puhujat mainitsevat nykyisen eh, talouskriisin, jossa olemme ja myöskin nämä budjettileikkaukset ja tiukennukset, eh, joihin monet hallitukset kautta Euroopan ovat joutuneet nyt taipumaan tietysti myöskin julkisten varojen käyttö on entistä tiukempaa ja äh, en melkein edes uskalla mainita tätä kirjaa finanssipolitiikka-sanaa, mutta joka tapauksessa se määrittelee monia budjeteita Irlannissa. Itse asiassa meillä on itse asiassa äh, kaikkien aikojen korkein tukibudjetti tällä hetkellä ja kansallisjärjestöjen tekemä raportti tästä iloinen tukiohjelmasta oli se, että 650 miljoonaa euroa siihen käytetään ja Doukus ryhmä tämän raportin oli tekemässä ja 67 prosenttia ihmisistä itse asiassa on hyväksynyt nämä Irlannin korkeat tukiluvut. tämä on todella suuri luku, kun ajatellaan niitä toimenpiteitä, joita kuitenkin joudumme myöskin omissa talousvaikeuksissamme toteuttamaan tietysti veronmaksajat haluavat tietää, kuinka heidän rahansa käytetään tehokkaasti ja kuinka se vaikuttaa ihmisiin, joille sitä annetaan. Ja tietystikin myöskin näissä tukiohjelmissa on mm, mietittävä sitä, missä tahdissa tätä ohjelmaa toteutetaan johdonmukaisuuden ja tehokkuuden hengessä. En usko, että tuloksiin ja tehokkuuteen ne päästään sillä tavalla, että unohdetaan kaikki muut osa-alueet. Ne tietysti voivat vaikuttaa niin myönteisellä kuin kielteiselläkin tavalla näihin köyhempiin maihin ja on tunnustettava tämä, koska sillä tavalla voimme tätä kehityspolitiikkaamme täällä niveltää moniin muihin osa-alueisiin. Irlannin hallitus on sitoutunut 2006 tähän johdonmukaisuuteen joka, ja myöskin myöhemmissä asiakirjoissaan olemme entisestään halunneet tätä asiaa korostaa. 2006 valkoisessa kirjassa todettiin, että johdonmukaisuus ei tarkoita pelkästään sitä, että kehityksen kehityspolitiikan kielteisiä vaikutuksia tarkastellaan, vaan myöskin mietitään sitä, kuinka kestävään taloudelliseen kasvuun ja kuinka kestävään tukipolitiikkaan päästään. Paljon on edistetty vuodesta 2006 lähtien. Irlannin tukea on e ssä ja muissa kansallisissa järjestöissä kuvattu todella mestariluokan suoritukseksi ja 2011 todettiin, että Irlanti on yksi niistä kolmesta avunantajasta, joka on top 10 ryhmässä kaikilla avun osa-alueilla. Nämä riippumattomat raportit ovat myöskin olleet hyvin myönteisiä ulkoisen avun suhteen, mutta silti monia haasteita on vielä jäljellä myöskin 2000 Kuusi valkoinen kirja on ollut tässä äh, tutkimusten pohjalla ja monista näistä aiheista keskusteltiin myöskin täällä tänään aamulla. Muun muassa juuri tämä sirpaleisuus ja päällekkäisyys voivat olla ongelmia. Rakkaat kollegat, äh, sirpaleisuuden ongelmaa mielestäni pitäisi todella tarkastelle ja itse asiassa meillä on yhdeksän maata, äh, joiden kanssa äh, olemme pääasiassa toimineet, mutta on myöskin 20 maata, jotka ovat jollain lailla mukana tässä ohjelmassa, niin että äh, tämä on todella hankala kysymys tämä sirpaleisuus. Ja meidän täytyy tietysti myöskin tämä ottaa huomioon kapasiteetissa ja henkilökunnan määrässä uusi kansainvälisen kehityksen politiikkamme todennäköisesti myöskin pyrkii paremmin vielä ottamaan huomioon kehitys politiikkojen johdonmukaisuuden ja vuosien ajan olemme pyrkineet johdonmukaista parantamaan ja eri hallituksen osastoilla tätä on pohdittu ja haluttu myöskin keskittyä siihen, kuinka asia, asiantuntijuutta ja muuta tietämystä voidaan parhaiten käyttää tämän asian edistämiseksi ja myöskin kansalaisjärjestöt on otettava, samoin myöskin yliopistomaailma otettava tähän mukaan. Meillähän on tietysti tämä EUn ja OECDn verkostot ja elimet. Paljon olemme käyttäneet varoja myöskin tutkimukseen työn tuloksista. Johdonmukaisuus tietysti tulee korostetuksi näissä virallisissa tai puolivirallisissa kokouksissa, joita eri osapuolet pitävät. Ja uskon, että että tämä on todella avain menestykseen siihen, että hallitus voi toimia kumppaneittensa kanssa menestyksellisesti. Tämä tiedotus ja viestin vieminen hallituksen eri osa-alueiden ja osastojen välillä on todella hyvin tärkeä asia. Viime vuonna itse asiassa kauppa- ja ulkoasian valiokunta, jonka johtaja, puheenjohtaja olen, otti otti tämän asian erityisesti esityslistalleen. Me korostimme, että on tärkein taata Iranin tukipolitiikan ja hallituksen laajempi politiikkojen välinen johdonmukaisuus. Ja tämä näkyy sitten Michael Brucein puheessa tänään aamulla, kun puhuttiin siitä, että kauppaa on siistittävä suhteessa tukipolitiikkaan ja meidän lähetystyömme Euroopassa pitäisi vuosittain todella kertoa edistyksestä parlamenteille näissä maissa ja myöskin haluamme saada lisää parlamentaarista valvontaa tähän Irlannin tukipolitiikkaan. Avoimuutta olisi myöskin tätä kautta lisättävä ja aamulla kollega Belgiasta teki tämän hyvin selväksi. Koko ajatus siitä, että parlamentti voi harjoittaa valvontaa on tärkeää. Parlamentaarikot omissa maissaan, heidän on tiedettävä, mistä rahat tulevat ja samoin myöskin muissa maissa. Tarvitaan parlamentaarista valvontaa ja myöskin sitä tietoa, että rahat on oikein ja hyvin käytetty. Osittain olemme myöskin suositteleet, että hallitus siis myöskin tiedottaisi paremmin kansalaisille siitä, kuinka edistystä on tapahtunut. Ja keskeinen suositus myöskin valiokunnasta on, valiokunnastamme on ollut ollut se, että tehtäisiin tiiviimpää yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa. Ja tämä tulee minun omasta uskomuksestani, ja varmasti olette samaa mieltä, että avun antajakoordinaatio on olennaisen tärkeää ja että päällekkäisyydet myöskin vältetään ja päästään parempaan tehokkuuteen. Tämä näkyy myöskin EUn teho, tehokkuusvaatimusten taholla ja myöskin tässä yhteisen suunnittelun tavoitteessa. 2012 toukokuussa komissio ja muut tahot päättivät vuonna 2012 käynnistää yhteisen suunnitteluprojektin ja komission jäsen tässä aamulla selittelikin, kuinka tärkeä ponnistus tämä on ollut komissiolle. 2012 loppupuolella Etiopia valittiin pilottimaaksi tähän yhteisen suunnitteluprojektiin ja ähm, jäsenvaltiot ovat tässä nyt tietysti myöskin mukana. Tässä yhteydessä varmastikin voidaan myöskin parantaa keskustelua sektoripolitiikoista ja parhaasta hallinnoinnista. Olen tietoinen siitä, että Irlannin lähetystö Addis Abebassa, jossa kävimme viime vuonna, on aktiivisesti osallistunut tähän hankkeeseen ja odotamme, että että Etiopiassa tältä pohjin päästäisiin tulevien viikon aikana strategia jo laatimaan. Ja toivon mukaan siinä päästään keskeisiin tavoitteisiin ja otettaisiin samalla huomioon myöskin yleisimmät kehityspolitiikan periaatteet huomioon ja pikkuhiljaa vietäisiin tätä koko käsitettä eteenpäin EU-politiikan pohjalta. Viime lokakuussa johdin delegaatiota, valiokuntadelegaatiota äh, Freetowniin, kävimme siellä, siellä Leonessa ja näimme, mitä Irlannin tukitoimisto oli tehnyt. Ja olin todella vaikuttunut siitä, kuinka tämä pieni työntekijäjoukko teki yhteistyötä paikallisten ja kansainvälisten kansanjärjestöjen kanssa. He tukivat muun muassa vaikkapa ruokintaohjelmia, maatalouden kehitysohjelmia, ja äh, monia muita tärkeitä osa-alueita. Tietysti kysymys on pienen mittakaavan asiasta, mutta tämä oli tärkeää nähdä meille omin silmimme ja varmasti monet muutkin valiokunnat ovat nähneet samantyyppisiä hankkeita eri ohjelmissa. On siis hyvin tärkeää, että yhteistyö avunantajien ja muiden tahojen välillä toimii sellaisissa maissa, joissa erityisesti lasten kuolleisuus on aivan järkyttävällä tasolla. Tästähän kuultiin juuri aamulla. Samoin myöskin sukupuoliväkivalta on suuri ongelma. Uskon, että omaa sitoumustamme voimme omissa parlamenteissamme edistää ja parantaa ja auttaa niitä ihmisiä, joten elämä todella riippuu niistä keskusteluista, joita täällä käymme. Meidän on siis oltava näiden odotusten tasolla päätöksissämme. Kiitokset rouva puheenjohtaja siitä. Haluan kiittää vilpittömästi siitä, että tämän tärkeän kokouksen järjestitte. Myöskin me parlamentaarikkoina niin kansallisissa kuin täällä Euroopan parlamentissakin nyt joudumme menemään kotiin ja painostamaan hallituksia toivomuksiamme, että näistä suosituksista todella pidetään kiinni. Kiitos. Kiitos oikein paljon, hyvä puheenjohtaja. Meillä on nyt muutama minuutti keskustelulle tämän Irlannin parlamentin valiokunnan puheenjohtajan kanssa ja ehdotan, että jokainen puhuu vain minuutin kerrallaan. Mutta jos ei ole puheenvuoropyyntöjä, niin kiittäisin Irlannin ulkoasiain ja kauppa-asioiden valiokunnan puheenjohtajaa tästä puheenvuorosta. Kiitän myös kaikkia osallistujia keskustelun hedelmällisyydestä ja ongelmien esiin tuomisesta. Meillä on vielä tehtävää politiikan johdonmukaisuuden saralla. Ja kuten johdannossani sanoin, niin kehityspolitiikan johdonmukaisuus ei ole vain kansallisten parlamenttien ja tämän parlamentin välinen asia, vaan tätä täytyy katsoa kokonaisvaltaisesti. Laittomat, laittomat rahavirrat ovat kymmenkertaiset kehitysmaista ulospäin verrattuna meidän antamaamme tukeen. Ja tämä vaikuttaa suuresti kehitysmaiden talouskehitykseen. Ja tätä teidän pitäisi todella kukin tahollaan miettiä. Nyt päätämme tämän kokouksen ja kutsumme teidät kaikki osallistumaan pikkuaterialle tuolla täysistun, tämän istuntosalin ulkopuolella. Ja siellä voimme sitten lasillisten ääressä jatkaa tätä keskustelua. Kiitos kaikille.